La séance est ouverte. Esityslistasta huomiota en näe. Voin pitää esitystä näin hyväksyttynä. Haluaisin kertoa teille koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä 15. helmikuuta. Ensimmäinen päätös, laaditaan lausunto Euroopan sopimus rannikkovartiostoista. Tässä Libevaltiokunta on vetovaliokuntana. ST-ryhmä on kiinnostunut ja tulee kertomaan meille esittelijän nimen. Sitten Access to Finance for SMEs mietintö ja miten lisätään PK-yritysten rahoitusta ja helpotetaan sitä pääomamarkkinoilta. Tämä liittyy liittyy Ekon valiokuntaan ECR, on kiinnostunut ja tulee kertomaan jatkossa esittelen nimen. Sitten koordinaattorit päättivät ALV-järjestelmästä ja sen vastaisen petoksen vastaisesta toiminnasta päätettiin, että tämä ei liitykään omiin varoihin, joten ei kannata antaa lausuntoakaan tästä mietinnöstä. Sitten päätimme kirjoittaa kirjeen vastauksena Rova Mottelin ja Filipon saamaan kirjeeseen, joka koskee euroaluetta ja raporttia, joka laaditaan esirahastosta. Tästä Rova, annetaan vastaus. Sitten te olette saaneet tiedonannon 27. tammikuuta kokouksen pöytäkirjat. Onko teillä huomioita niistä? Uskoakseni tätä ei olekaan välitetty, joten päätämme tästä sitten ensi kerralla vasta. Sitten siihen vaiheeseen, kun valmistaudumme tai kun käsittelemme monivuotista rahoituskehystä ja sen uudelleen tarkastelua. Isabel Tomaa esittelijänä on paikalla. Samoin herra Olbrich, hän on, ikä, äh, hän on poissa terveydellisistä syistä. Ja toivotan tervetulleeksi budjettivaliokunnan jäsenet tietenkin, samoin erityisvaliokuntien jäsenet, joita tänään on paikalla. Heidät on kutsuttu tähän kokoukseen ja tietenkin tervehdin myös komission edustajia ja kiitän heitä lämpimästi, että ovat tulleet paikalle. Rova Kalvino pääsihteeri budjettipääosastosta, herra Silvano Presa, joka on johtaja myös budjettia meno pääosastossa Ja haluaisin kiittää herra Matias Koelia, joka johtaa maahanmuutta turvallisuusrahastopääosastoa ja kiittäisin herra Sakari Vuorensolaa, joka johtaa Frontexin, Frontexin hyvä hallintotapa osuutta. Tässä seurantaryhmä käsittelee tätä monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelua. Kausi kestää vuodesta 14 vuoteen 20 saakka. Mm. Tämä käsittely tullaan pitämään kokouksen 17. maaliskuuta. Sitten edetään ensinnäkin käsitellään ulkoista ulottuvuutta EU:ssa tilannetta ja haasteita, joita edessä on, ja miten otetaan käyttöön uusia välineitä, koska on, on käynyt ilmi, että budjettimme kautta emme pystyneet vastaamaan odotuksiin, jotka tähän kriisiin liittyvät. Ja sitten jatkossa näen, katsomme, minkälaisia sisäisiä vaikutuksia maahanmuutosta syntyy. Annan puheenvuoron Rouva Tomalle. Hän voi aloittaa tämän osuuden ja sen jälkeen Rouva Calvinio ja hän kertoo komission tilanteesta. Rova Toma, olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin hiukan muistuttaa, mitä on saatu aikaan työssä näissä budjetin otsakekohdissa, kun olemme tarkastelleet monivuotista rahoituskehystä. Tietenkin tässä on käynyt ilmi, että otsakkeet kolme ja neljä, jotka todennäköisesti ovat kärsineet kaikkein suurimmista mullistuksista budjetissa vuoden 14 jälkeen, niin tässä tarvittiin asian syvällisempää käsittelyä meidän ja komission kesken. Ja tietenkin tämä on varsin polttava keskustelun aihe ajankohtaisuudeltaan, mutta se on myös varsin kiinnostava meille kaikille. Siksi me joudumme tänään tyytymään siihen, että tutkimme sen budjettiulottuvuutta pelkästään. Työasiakirja, jonka olemme esittäneet herra Olbrichtin kanssa, siinä äh, totesimme, että budjetti ei todellakaan riitä tähän tilanteeseen, joka on syntynyt ja se on alimitoitettu. Kolme ja neljä otsakkeet ovat aivan erityisesti kärsineet monivuotisen rahoituskeskuksen verrattuna aikaisempiin rahoituskehyksiin. Ne ovat joutuneet tavallaan uhriksi, mitä tulee budjettileikkauksiin ja rajoituksiin. Ja myös komission ehdotus tavallaan niitä rankaisi vii, yli vi, 15 ja 16 prosentilla liikauksia tehtiin. Nyt kuitenkin vain, ka, vain pari vuotta tämän uuden tarkastelun jälkeen olemme joutuneet käyttämään joustovälineitä ja näillä keinoilla olemme sitten päätyneet tietynlaisiin budjettirajoituksiin. Ensinnäkin otsakkeesta neljä, kaksi suurta kysymystä, koska ei nyt mennä ihan yksityiskohtiin viiden minuutin aikana, mutta kuitenkin kaksi kysymystä, jotka ottaisimme esille. Ensin tietenkin se, että tunnemme huolta siitä, että yhä enemmän tulee tällaisia ad hoc-välineitä käyttöön, ovat ne tällaisia erityisrahastoja Afrikalle tai Syyrialle, tai sitten Turkin pakolais koordinointivälinettä. Ja nämä pa- ovat paineena sitten rahoituskehyksessä ja me mietimme tässä, mm, mitä voisimme komissiolta kysyä, miten on noudatettu sitoumuksia, joihin val- jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Sitten toinen tärkeä kysymys. Jotta että voi rahoittaa näitä väliaikaisia instrumentteja, niin me olemme käyttäneet monia muita välineitä tässä yhteydessä, kuten jäsenyyttä valmistella väline, kehitysyhteistyön väline, naapuruusväline. Ja nyt oikeastaan pelkäämme, että tavallaan riisutaan nämä säännönmukaiset välineet resursseista monivuotisessa kehyksessä. Sitten otsakkeeseen kolme. Tässä tilanne on oikeastaan vieläkin vakavampi tai ainakin vaikeampi on, koska tässä on Tämä liittyy erityisesti maahanmuuttohaasteisiin ja tässä on kyse myös tästä maahanmuuttoa kotouttamisrahastosta. Sitä oli lisätty huomattavasti 2015, mitä tulee maksusitoumuksiin. Sitten sisäisen turvallisuuden rahasto, jossa tämä nousi 15 prosenttia sitoumukset ja 44 prosenttia maksumäärärahat nousivat. Ja tässä rahoitettiin näitä järjestelykeskuksia ja tietenkin Frontex. Frontex sai sai 88 prosenttia kumpiakin suurin piirtein. Tässä voidaan nähdä, että rajat tulevat vastaan. On sitou, sidottu joustovälineet ja niiden kattoja miettii kyllä, mitä tässä oikein seuraa. Ja meillä on monia kysymyksiä teille näistä kahdesta otsakkeesta. Tietenkin, niin kuin jos sanon, yritämme pysyä, puhua tässä nyt vain purtissa, vaikka kaikkia varmasti kovasti kiinnostaisi puhua äh, tämän politiikan käytännön puolesta, mutta miten nyt sanoisin, voidaan ehkä hiukan enemmän laajentaa tätä aiheen käsittelyä, kun pohtii sitä, miten rahoituksellisesti on toteutettu toimia, joista on kiireellisesti päätetty, toisin sanoen tehdäänkö näitä, mm, onko näitä menoja siksi, että epäillään tavallaan esimerkiksi päätöksiä järjestelykeskuksesta tai sisäinen siirtokin voi askarruttaa. Mikä tilanne oikein on sitten vuoden lopussa, mitä tulee näiden määrärahojen käyttöön? Me en nyt voi puhua paljon pidempään, mutta mehän tietysti tulemme keskustelemaan tässä myös komission kanssa. Kiitoksia Rova Toma. Ongelma tuli tässä hyvin esille. Selvästikin monivuotinen, raho- monivuotinen rahoituskehys ei pysty vastaamaan näin vakaviin ongelmiin kuin maahanmuutto. Ja sitten hämmästyttävää on myös tämä todellisuuden ja puheiden välinen ää, äh, ristiriita olimme viime viikolla Turkissa ja saatoimme siellä todeta, että kaikenlaisten puheiden sijaan kun on puhuttu kolmesta miljardista avusta Turkille, niin sitten vain 48 miljoonaa on vapautettu. Tämä kyllä herättää sitten kysymyksiä kumppaneiden parissa. Rova Kalvin, jo teillä on puheenvuoro 20 minuuttia. Merci beaucoup, euh, euh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Rova Tomata tästä johdannosta ja kiitän tämän kokouksen järjestämisestä myös, koska on todella välttämätöntä nyt istua pöydän ääreen ja miettiä, mikä tilanne oikein on koskien yhteisön budjetin käyttöä ja miten sillä pystytään vastaamaan maahanmuuttokriisin haasteisiin. Nyt puhun englantia, koska se sopii tähän yhteyteen paremmin. By saying that I... Haluaisin aluksi sanoa, että meillä kaikilla varmaan on samanlainen vaikutelma nimittäin, että Meillä on tällä hetkellä edessämme yksi suurimmista haasteista, joita EU on koskaan kohdannut, ja sen on aiheuttanut naapuruusalueemme geopoliittiset jännitteet. Se vaikuttaa turvallisuuteen, yhteiskunnallisiin jännitteisiin, sillä on humanitaarinen vaikutus ja poliittinen vaikutus, ja me kaikki olemme myös jollain lailla turhautuneita, huomaan sen teistä, ja olen samalla lailla turhautunut, koska me kaikki olisimme halunneet vastata näihin äh, haasteisiin tavalla, eh, eh, joka olisi ollut niin tehokas, että kriisi olisi nyt jo päättynyt. Mutta mutta haluan aluksi välittää myönteisen viestin, koska mitä tulee EU-budjettiin, niin mielestäni tämä on ollut hyvä esimerkki kolmen Euroopan toimielen nopeasta toiminnasta. Me olemme tehneet yhteistyötä löytääksemme kaikki mahdolliset jouston lähteet ja löytääksemme kaikki mahdolliset resurssit joka kolkasta, jotta voisimme käyttää ne todellisiin tarpeisiin. Äh, puhumatta tästä äh, maanjäristyksestä, jonka äh, ovat omaa mainitsi, niin otsakkeet kolme ja neljä ovat olleet eniten mm, kriisin muokkaamia. Minä puhun nyt otsakkeesta neljä, koska otsakkeesta kolme puhutaan sitten vähän myöhemmin. Haluaisin antaa teille kokonais esimerkki siitä, mitä budjettimäärärahoja meillä on käytössä. Esittelen tässä otsakkeen neljä ja käsittelen niitä erilaisia takurahastoja, joista puhuitte e, alustuksessa. Niin tämä ensimmäinen kalvo e, näyttää vain e, selvän esimerkin siitä, mitä sanoin EU-budjetin vastauksesta tähän kriisiin. Vuoden 2015-2016 välillä olemme onnistuneet ottamaan käyttöön melkein 10 miljardia euroa pakolais- ja maahanmuuttokriisin hoitamiseksi, kaksi kertaa enemmän kuin mitä budjetissa oli suunniteltu. Ja tällä tavoin voimme myös vahvistaa sen, mitä puheenjohtaja Artui sanoi. Hän sanoi, että budjettia ei oltu luotu tällaisen kriisin käsittelemiseksi summat olivat selvästi riittämättömät, mutta me onnistuimme kaksinkertaistamaan nämä summat, koska tämän 5,2 miljardin mm, lisäksi, jotka oli ohjelmoitu näiden välineiden kautta, joita meillä oli, niin 5,3 miljardia on otettu käyttöön ylimääräisten määrärahojen kautta. 1,8 miljardia otsakkeessa 1,4 miljardia mm, otsakkeessa 4 ja sitten osa tulee myös Euroopan kehitysrahastosta, joka menee Afrikan takuurahastoon. Tämä on onnistunut määrärahojen siirroilla silloin, kun tämä oli mahdollista. Käytettiin hätäapuvarantoa ja käysin otimme käyttöön myös tämän joustovälineen, joka tunnemme hyvin budjettineuvotteluista. Joten e, tiukka tiukista monivuotisista rahoitusnäkymistä huolimatta olemme onnistuneet saamaan aikaan paketin, joka pannaan täytäntöön kahden vuoden aikana. No niin, äh, sitten äh, ylimääräiset määrärahat äh, ulkoisin ja sisäisin toimin. En mene nyt yksityiskohtiin otsakkeessa kolme. Hätä apua on huomattavasti voimistettu, samoin virastojen henkilökunta ja määrärahoja erityisesti Frontexille on tuettu jäsenvaltioita, joita taakka koskettaa erityisesti, ja sitten meillä on EUn laajuinen uudelleen sijoittamisjärjestelmä ihmisille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Tätä asiaa ei voida hoitaa yön yli, mutta niitä kyllä pannaan täytäntöön. Sitten ulkoisista toimista. Ja tämä on hyvin tärkeää, että korostan tätä. Sisäiset toimet eivät riitä, koska ongelma on syntynyt muualla, siksi meidän on keskittyttävä myös ulkoisiin toimiin. Ja me olemme yrittäneet saavuttaa kahdenlaisia asioita. Ensimmäinen koskee näitä pakolaisten suurimpia humanitaarisia tarpeita ja heidän isäntämaiden tarpeita. Äh, äh, Turkki, Libanon, Jordan ovat niitä maita, joissa äh, eniten näitä pakolaisia on. Toiseksi me olemme ryhtyneet toimiin vahvistaaksemme vakautta ja puuttuaksemme maahanmuuton juuri syihin. Ei ole kyse siis pelkästään humanitaaristen sen avun antamisesta, vaan kannustetaan ihmisiä pysymään siellä, missä he ovat. Takuurahasto, Afrikan takuurahasto on hyvä esimerkki tästä. Sitten budjetin lisäksi olemme yrittäneet hyödyttää kaikkia mahdollisia äh, vipuvälineitä. Olemme luoneet EUn takurahastot ja sitten äh, luoneet tämän Turkki-välinen. Niitä voidaan pitää tällaisena ad hoc-välineinä, kuten edustaja Tomaa sanoi, mutta ne eivät ole välineitä, joita ei olisi suunniteltu. Itse asiassa varainhoitoasetus sanoa, että tällaisia välineitä voidaan luoda ja tavallaan meillä on budjetti, joka pystyy jo tuottamaan tällaisia vipuvaikutusta tuottavia välineitä. Eivätkä nämä tule jatkossa olemaan täysin ad hoc välineitä, jos haluamme ottaa käyttöön ne määrärahat, joita tarvitsemme tällaisten haasteiden voittamiseksi. Sitten menemme otsakkeeseen neljä. Nämä kolme takurahastoa, jotka on luotu, EUn Afrikan takurahasto, se on noin 1,8 miljardin arvoinen 2016-2020 ajanjaksolta. 405 miljoonaa Euroopan budjetista, hyvin ja jäsenvaltiot ovat tähän mennessä antaneet 81 miljoonaa. Tämä vastaa yhteen teidän kysymykseenne, edustaja Mada, Toma. Mada-takurahasto on saanut 625 miljoonaa, 52 miljoonaa jäsenvaltiota ja vähän yli 500 miljoonaa äh, EUn budjetista. Tässä näette nämä määrät tässä äh, taulukossa. Ja sitten Turkki äh, välineeseen. Miljardi tulee eu budjetista, osa siitä on tarkoitettu vuodelle 2016 ja tulemme ehdottamaan vastaavia summia vuonna 2017 ja 2 miljardia tulee jäsenvaltioilta. Tämän lisäksi, kuten tiedätte varsin hyvin, niin kaksi viikkoa sitten järjestettiin Lontoon syrjäkonferenssi, jossa eh, yhdessä jäsenvaltiot ja komissio lupasivat eh, kolme miljardia, eh, EUn budjetista tulisi 1,1 miljardia, mukaan lukien se, mitä Madat-rahastossa jo on, ja sitten mahdollisuus antaa makrotaloudellista rahoitusapua Jordanialle. Ja jos ymmärrän, muistan oikein, niin silloin sitä oli tarkoitus antaa 200 miljoonaa. Joten tämä tarkoittaa, että kaksinkertaistetaan se lupaus, joka tehtiin viimeisessä kuvait kolme konferenssissa. Sitten eh, ennen kuin siirrymme näiden kolmen takuraaston kuvailuun vähän tarkemmin, niin haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että vuodelle 2016 meillä on 9 miljoonaa sitoumuksia, 10 miljardia maksuina. Tämä on 26 prosentin nousu verrattuna edelliseen vuoteen. Ja vielä eräs asia, joka on erittäin tärkeä Euroopan parlamentille, nimittäin eh, kiitos eh, budjetin hallinnoinnin vuonna 2015 ja vuoden 2016 budjetin olemme melkein eh, täysin saaneet poistettua tämän maksuviivästymän, joka oli tässä otsakkeessa, e, jonka halusin poistaa kaikki tuosta budjetin hallinnoinnista, joten 2016 aloitamme tasapainoisemmassa tilanteessa. Maksut ja sitoumukset ovat tasapainoisemmassa tilanteessa otsakkeessa neljä. Kuitenkin meidän marginaalimme on nolla ja olemme jo käyttäneet 24 miljoonaa joustovälineistä, joten tämä liikkumavara on tietenkin hyvin rajallinen, kun katsotaan tätä otsaketta. Kuten olen jo korostanut, EUn läkurahastot ovat välineitä, jotka auttavat meitä ottamaan, ää, käyttää määrärahoja yhdistämään ne muiden lahjoittajien määrärahojen. Komissio niitä hallintoi itse asiassa nämä eri ohjelmat, joita näihin takurahastoihin laitetaan, niillä on jokaisella oma oikeusperustansa ja ne noudattavat niitä sääntöjä, joita yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet. Näitä sääntöjä ei voida mitenkään ohittaa, näitä sääntöjä, jotka liittyvät naapurusvälineeseen tai kehitysyhteistyövälineeseen. Voit keskeytyä ihan hetkeksi tästä Turkin pakolaisavun koordinointivälineestä. Onko siitä sopimus, mitä tulee eh, jakoon jäsenvaltioiden kesken? Alun perin ei oikein tiedetty, olivatko jäsenvaltiot valmiit ottamaan kantaakseen kaksi miljardia, joka niille oli tavallaan mm, sälytetty. Je pense que vous avez, c'est une... Hyvä kysymys, koska viime kerralla kun puhuimme tästä, silloin oli vielä yksi jäsenvaltio, joka ei ollut allekirjoittanut sopimusta, mutta kymmenen päivää sitten nyt kaikki kaikki sopivat tästä ja haluavat maksaa osuutensa ja nyt ollaan valmistelemassa jäsenvaltioiden maksujärjestystä tarpeen mukaan, rahan tarpeen mukaan paikalla. Hienoa, että kymmenen päivää sitten sopimus saton aikaan, mutta olisiko sitä ollut haittaa, jos parlamentti nyt olisi saanut myös tietoa tästä sopimuksesta, joka syntyi? Je ne peux qu'être d'accord, oui. Euh... Voin vain olla samaa mieltä teidän kanssanne. Pahoittelen sitä, etten kertonut teille. Mission La semaine passée en Turquie. Mm. Olimme Turkissa viime viikolla, emmekä saaneet tietää tästä ja kuitenkin sopimus oli silloin jo saatu aikaan. Esittäisin kyllä tästä vastalauseen ja ilmaisisin myös toiveen, jotta suhteemme olisivat hiukan ajantasaisemmat, asa, aja, enemmän ajantasalla. Tämä ei ollut hyvä tapa ollenkaan toimia. Vous avez Te olette oikeassa. Tämä sopimus tehtiin neuvostossa jäsenvaltioiden kesken. Sitoudun siihen, että komissiossa tulemme jatkossa pitämään teidät niin hyvin kuin mahdollista tiedon ajan tasalla. Mutta onneksi tämä nyt on kuitenkin hyvä uutinen. Tämä on erittäin hyvä uutinen, että tähän sopimukseen päästiin jäsenvaltioiden kesken. Ja nyt vihdoinkin voimme mennä eteenpäin. Ja palaan tähän lopussa ja kerron teille, mikä tilanne on Turkkivälinen suhteen. Yritin korostaa sitä ja häivyttää niitä epäilyksiä, joita täällä parlamentissa kyllä on tämän takurahaston toiminnasta, korostamalla sitä, että nämä eri rahastot tai ohjelmat, jotka äh, äh, vaikuttavat näihin takurahastoihin, noudattavat sääntöjä ja komissio äh, valvoo, että ne noudattavat näitä sääntöjä ja nämä äh, takurahastot äh, joutuvat samanlaisen valvonnan ja tilintarkastuksen kohteeksi kuin tavalliset EU-rahastot ja tästä näkökulmasta järjestelmä valvonnan ja täytäntöönpannon osalta on samankaltainen. En mene nyt yksityiskohtaisesti näihin eri takuurahastoihin, koska kollegani muista pääosastoista äh, kertovat teille yksityiskohtaisemmin näistä hankkeista, joita mm, tehdään, mutta haluaisin vain korostaa sitä, että tämä Madad-takurahasto, sillä on alueellinen vaikutus, se kattaa Jordanian, Lebanonin ja Turkin, myöskin Irakin ja Länsi-Balkanin maat. Ja tällä hetkellä 390 miljoonaa on sitoumuksina antamaan tukea erityisesti koulutukseen ja lastensuojeluun, terveydenhuollon parantamiseen vesi- ja viemärihuollon parantamiseen ja taloudellisen mahdollisuuksien ja yhteiskunnalliseen mukaanottamisen vahvistamiseen. Äh, vain noin 300 miljoonaa on tähän mennessä käytetty. Kollegani voivat antaa enemmän yksityiskohtia tästä. Äh, tässä on muutamia esimerkkejä Madat-hankkeista, mutta äh, annan kollegojeni kertoa yksityiskohtaisemmin näistä ohjelmista. Mutta nämä antavat hyvän esimerkin siitä, mistä me puhumme ja siitä, että todellakin puutumme todellisiin tarpeisiin, kun puhumme näistä Syyrian naapurimaista. Afrikka-takuurahasto on vähän erilainen, koska siinä ei niinkään ole kyse humanitaarisesta äh, asioista, vaan äh, ennemminkin äh, maahanmuuton juurisyiden torjumisesta. Eli yritetään luoda infrastruktuuria niin, että ihmiset haluavat jäädä maihinsa. Meillä on hankkeita Etiopiassa, joilla yritetään parantaa elintarviketurvallisuutta. Somaliassa tuetaan äh, Keniassa olevien somalialaisten vapaaehtoista kotiinpaluuta, mutta kollegani kertovat tästä enemmän. Kuitenkin operationaalisten komiteoiden ensimmäisessä kokouksessa hankkeita yhden sadan miljoonan euron arvosta hyväksyttiin Sahelin alueelle ja 250 miljoonan euron arvosta Afrikan sarvessa. Ja sitten tämä pakolaisväline pakolaisille Turkissa. Kuten tiedämme, nyt tähän on tarkoitus antaa miljardi Euroopan budjetista ja kaksi miljardia jäsenvaltioiden budjetista vuosille 2016-2017. Tämä on koordinointimenetelmä äh, ja palaan tähän pian. Tätä komissio hallinnoi osana EUn budjetissa täysi avoimuus ja vuosittaiset kertomukset parlamentille ja neuvostolle ja äh, Vastuuvapausviranomaisen tehtävä on tätä valvoa. Loppuarviointi on vuonna 2019. Halusin kertoa teille uusimmasta uutisista liittyen Turkkiin pakolaisvälineeseen ja sain eilen myönteisen tiedon siitä, että oli ensimmäinen ohjauskomitean kokous ja kaikki olivat sitä mieltä, että tällä asialla on kiire ja yksimielisesti päätettiin, että halutaan panna heti täytäntöön se osuus, joka koskee eu budjettia vuodelle 2016. Tämän ää, tarvearvion pohjalta, joka on tällä hetkellä. Kuultiin Turkin viranomaisia, oltiin myös yhtä mieltä siitä, että prioriteettina on humanitaarinen apu ja koulutukseen pariin pääsy, ja siksipä hankkeet, jotka olivat jo suunnitteilla humanitaarisissa toimina, niitä panna nyt täytäntöön prioriteettina tulevina viikkoina. Ja hyvin myönteinen kehitys suuntaus oli myös se, että jäsenvaltiot sopivat siitä, että ryhdytään koordinoimaan eh, jäsenvaltioiden eri toimia eh, alueella ja eh, tehdään koordinoitu tarvearviointi niin, että sitten toimintaa voidaan siellä koordinoida. Joten tämä koordinointi, työn koordinointi Turkissa on asia, jota pitäisi tässä korostaa. Ja lopuksi haluaisin päättää tämän alustuspuheenvuoroni sillä, että me kaikki tietenkin haluaisimme, että vastaus oli nopeampi, että toimintaa voidaan ryhtyä saman tien paikan päällä ja että ne ongelmat, joita meillä on, olisi jo käsiteltynä. Ja voin vain olla samaa mieltä siitä, että siihen emme ole vielä päässeet, mutta niissä puitteissa, jotka meillä on, olemme onnistuneet hyödyntämään kaikki mahdolliset eh, joustovälineet eh, ja onnistuneet siirtämään määrärahat sinne, missä prioriteetit ovat. Ja otsakkeet kolme ja neljä ovat eh, prioriteetit prioriteetteja meille kaikille näinä päivinä ja tämä on varmasti ähm, asia, johon kiinnitämme kovasti huomiota vuonna 2016 ja olen edustaja Toman kanssa samaa mieltä siitä, että tämä asia ei pelkästään maahanmuutto, vaan koko tämä äh, haasteiden rypäs, joka meillä on, joka johtuu tästä yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja turvallisuuskriisistä naapurimaissamme, äh, tulee olemaan Äh, varmasti keskiössä tässä väliaikaisarvioinnissa, josta me ruudemme sitten keskustelemaan vuoden loppupuolella. Kiitoksia tästä. Nyt haluaisin vielä palata hiukan Turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen, koska tämä ei koske pelkästään jäsenvaltioita. Komissio kuului, oli mukana yhteisessä ymmärryksessä 3. helmikuuta täysin jäsenvaltioiden kanssa ja komissio joutui sitten tekemään päätöksen komissiokollegiossa parlamentille pitää kertoa asioista, joten onko komissio tosiaankin tehnyt tällaisen päätöksen? Rova Georgieva, aikooko hän kertoa tästä päätöksestä parlamentille ja millä aikavälillä ja itse asiassa, tullaanko parlamenttia kuulemaan tämän päätöksen sisällöstä? No, äh, äh, Monsieur Artui, laissez-moi... Herra Artui, sallikaan minun alkaa sanomalla, että olen Kuten tiedätte, olen sataprosenttisesti samaa mieltä, että parlamentti, parlamentti pitää kertoa pitää pitää ajan tasalla ja pyrimme siihen. Mutta ymmärrän kyllä, että viitatte nyt ehkä tähän, tässä johonkin muuhun asiaan. Yhteinen ymmär, yhteisymmärryssopimus on sopimus jäsenvaltioiden kesken. Tietysti komissio oli mukana avustamassa, jotta saatiin aikaan tällainen sopimus. On ihan totta, että tässä perustuu toiminta perustui komission päätökseen, jota muutettiin sitten sopimuksen jälkeen jäsenvaltioiden kanssa, joten komission päätös liittyy tämän toimielimen erityisvapauksiin. Mitä tulee sitten budjettikysymyksiin, joulukuussahan kerrottiin teille, kehityksestä neuvotteluissa jäsenvaltioiden kesken. Ja muistan hyvin, mikä oli budjettivaliokunnan panos silloin. Alun perin kyseessä oli 500 miljoonaa, sitten 700 miljoonaa ja lopulta päädyttiin yhteen miljardiin. Ja näitä lukuja on otettu jo joulukuun keskusteluissamme esiin. Ja edelleenkin voimme vain jatkuvasti kertoa teille uudesta kehityksestä. Teemme uuden ehdotuksen sitten, kun 2017 budjettiesitys on tehty ja tämä otetaan käsittely normaalissa budjettineuvottelukierroksessa ja parlamentti tietysti osallistuu näihin budjettineuvotteluihin. Jos teille ei sovi tämä 1 miljardi 2000 17 asti Turkin pakolaisavun koordinaativälineelle En usko, että tämän takia tämän otitte esille, koska mehän näemme kaikki, että on tarvetta rahoittaa tarvittavalla tavalla EU-budjettia, mutta pahoittelen sitä, jos teillä on sellainen vaikutelma, että te ole saanut kunnollista tietoa ja teemme parhaamme seuraavalla kerralla, jotta tällaista ei enää tapahtuisi. Oui, merci, monsieur le président. J'entends bien. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, Kal- Rova Kalvino, näistä tiedoistanne kuulen hyvin, mitä sanotte, mutta kun sanotte, että tämä koskee komissiota neuvosta, niin sen nyt kuitenkin, että tämä Turkin pakolaisavun koordinointiväline eh, saa osakseen miljardi euroa EU-budjetista, joten min... ja miten nyt tämän sanoisin? Tässä hiukan on lainattu tähän on, on välinsä liittyviä ongelmia. Ainakin minun mielestäni sama koskee näitä, näitä takausrahastoja. Sanot, että nämä helpottavat muita rahastoja, mutta kun tarkastellaan tätä suuntaamaa, jonka olette esittäneet, mistä muista rahastoista sitten on kyse? kuin talousarviosta EU-ssa. Tässä on kyse siitä, että jäsenvaltiot osallistuvat ja siitä, että, ja EU-talousarvio taas, joka 95 prosenttisesti koostuu jäsenvaltioiden panoksista. Nyt kuitenkin on niin, että tulee sellainen vaikutelma, että unionin talousarvio kärsii tästä. Siitä luodaan, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, luodaan kaikenlaisia satelliittivälineitä ja Täällä ei voida kaikkia tätä demokratiaa valvoa ja kuitenkin parlamentti on tästä valvonnasta vastuussa. Siitä tässä on vähän kysymys. Tämä ei oikein ole johdonmukaista toimintaa ja vielä lisäksi tätä kaikkia ei voida demokraattisesti valvoa. Minulla oli vielä jotakin muuta tästä sanottavana, mutta mietin nyt kuitenkin, mitä todellista etua tästä kaikesta on. Siis minkä takia joudutaan siirtymään uusiin välineisiin. Minulla on pikemmin sen, pikemminkin sellainen vaikutelma tässä järkiperäisyys kärsii ainakin budjetin kannalta katsottuna, koska rahastoja pitää hallinnoida. Siihen liittyy kustannuksia, tarvitaan hyvä hallinnointi. Ja todellakin epäilen, mitä lisäarvoa tuo, kun tällaisia valinta perustetaan. Itse asiassahan ne ovat vain uusia pikkubokseja tavallaan, joihin, joita sitten jäsenvaltiot rahoittavat niin kuin EU-budjettiakin tällä hetkellähän EU-budjetti edustaa jäsenvaltioiden varoja 85 prosenttisesti ja jakoavain on hiukan eri näissä mm, muissa rahastoissa, mutta samantyyppinen tilanne kuitenkin niissäkin. Merci, Madame Thomas. Kiitoksia, Rova Toma. Voisitteko kertoa mm, minulle, missä vaiheessa joudutte tänään poistumaan, koska teillä on muita menoja? Avez-vous des observations à formuler à la suite des... Onko teillä jotakin kommentoitavaa Rova Tomalle hänen puheensa jälkeen. Olen pahoillani, että joudun poistumaan, mutta minulla on toinen sitoumus, josta en voi mitenkään välttyä, mutta herra Presa ja kollegani pysyvät täällä paikalla ja vastaavat sitten kysymyksiin jatkossakin. Kiitän kovasti tilaisuudesta voida reagoida à la balkanisation du budget. Niin, onko tässä tavallaan tällainen balkanisaatio kyseessä, mitä tulee EU-budjettiin? <laughs> Ei, en usko niin kun aloitin tehdä työtä kaksi vuotta sitten, en usko, että näin olisi. Tämä ei ollut mitenkään suunnitelmissamme, että tästä välinestä tulisi todellakin näin tärkeä väline toiminnassamme. Mutta huomaa, että kaksi huomattavaa etua on, että käytetään näitä takurahastoja – enkä näe näitä kaikkia haittoja, joista te puhuitte. Siis kun, jos voidaan ottaa varoja, jotka ylittävät budjettivarat, siis vaikka moninkertaistetaan budjetin sum, arvo, lisätään sitä huomattavasti, siltikin aina tulee tilaisuuksia, joissa ehkä ei olekaan tarpeeksi rahaa käyttöön, joten välineet, jotka mm, mahdollistavat muunlaisen rahoituksen, voi aina olla hyödyllistä, niin kyllä ollaan mobilisoimassa nyt varoja, ehkä ei tarpeeksi nopeasti, mutta Turkin kornea kysymyksessä jäsenvaltiot ovat sitoneet tähän kolme miljardia, sitten ta- Ruot, anteeksi, Norja ja Sveitsi ehkä myös osallistuvat, joten olemme nyt miettimässä mahdollisuuksia, joiden kautta voidaan koota huomattavampiakin summia. Tämä on siis välineessä huomattava etu, jota ei olisi talousarviossa sinällään, EU-talousarviossa. Sitten toiseksi tässä huomioidaan toimia ja tämän takia minä mainitsin tämän, kun puhuin Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineessä, koska ens, nyt on jo sovittu siitä, että koordinoitaisiin toimintaa Euroopan tasolla ja jäsenvaltiotasolla. Ja suoraan sanottuna tämähän on myönteinen tekijä ja se ylittää budjettivaikutukset. On hyvä, että EU pystyy koordinoidulla tavalla toimimaan, tehokkaammin toimimaan silloin, kun tarvetta on. Mielestäni tämä on huomattava etu, jota ei pidä tässä aliarvioida. Minkä takia en ole sitä mieltä tässä mitenkään olisi balkanisaatio kyseessä, koska ohjelmat ovat olemassa, niitä toteutetaan. Tämä on vain erilainen tapa niitä toteuttaa. Itse asiassa tämä on logisempi tapa toimia, koska tässä sovitaan yhteen kaikki eri ohjelmat, joita meillä on. Miksi sitten tarvitaan humanitaarista toimintaa, joka on täysin riippumatonta kehitys yhteistyötä, eihän sillä ole mitään järkeä. On paljon parempi toimia niin, että synergiaa syntyy. Humanitaarista apua, lyhyellä aikavälillä syvällisempää toimintaa, keski- ja pitkällä aikavälillä on kyse sitten naapuruusvälineestä tai kehitysyhteistyövälineestä, mutta ne ovat paljon tehokkaampia, kun ajatellaan ulkoista toimintaa ja siihen liittyvää infrastruktuuria. On hyvä koordinoida erilaisia välineitä, en nyt halua puhua tästä Euroopan kehitysrahastosta Fedistä ollenkaan, ei tässä ole kyse mistään balkanisaatiosta, vaan joustavammasta tavasta käyttää näitä välineitä, joita budjetti meille myöntää. Ja tietenkin pyritään varmistamaan se, että noudatetaan sääntöjä, jotka lainsäätäjät ovat hyväksyneet, ja sitten tietenkin tilintarkastustuomioistuin tätä kaikkea vielä valvoo, niin kuin aina. Kiitoksia. Euroopan kansalaiset ovat meidät tänne valinneet, ja meidän olemme tilivelvollisia heille. Ja kysymys, joka tulee esiin, on, onko budjetti tällä hetkellä sellainen, mikä voidaan kansalaisille selittää, jonka he voivat myös ymmärtää. Kaikki hyvin monimutkaiset toimenpiteet tekevät budjetin täysin opakiksi, käsittämättömäksi. Kansalaiset eivät voi tästä ymmärtää mitään. Ja tämä heikentää demokraattisen valvonnan arvostusta ja uskottavuutta mielestäni. Olemme pahoille, mm, että joudutte poistumaan. Joten herra Presa jatkaa tästä. Sitten Rova Sylin saa puheenvuoron. Hvala za besedo, predsednik. Hvala vsem za Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia tästä kokouksesta ja kiitos, että saimme kuulla näitä kantoja monivuotisista rahoituskehyksistä vuoteen 2020. anhok välineet minun mielestäni kehittyvät aivan liian myöhään, vaikka ne ovat hyvin tärkeitä tällaisessa tilanteessa, johon olemme joutuneet. Minäkin pohdin nyt vähän sitä, onko nykybudjetti sellainen, että sen voi jotenkin käsittää. Ja minä kyllä kannan huolta siitä, mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä tarvittaisiin lisävaroja näihin rahastoihin, takurahastoihin. Mitä tarvittaisiin, jos yhtäkkiä tarvittaisiin lisävaroja. Onko meillä kunnollista vastausta tähän kysymykseen? Mitä Turkin rahastoon tulee? Tai sitten mainita kolme miljardia tähän rahastoon. EUn budjetista oli tarkoitus saada puoli miljardia, kaksi ja puoli jäsenvaltioilta, mutta nyt on muutettu näitä lukuja niin, että saadaankin yksi miljardi EUn budjetista. Ja sitten vielä aikataulu, jossa jäsenvaltioiden nämä rahat on maksettava. Minulla olisi nyt kysymys. Mikä tämä aikataulu oikein on? Kuukausi? Kuusi kuukautti? kuukautta? Oletteko määritelleet siis sen määräajan, johon mennessä rahat on maksettava? Mielestäni aikataulu olisi tärkeää löydä lukkoon mahdollisimman pian niin, että Turkin rahasto ja Madan rahasto, Syrian rahasto saavat varat mahdollisimman pian, jotta voidaan lähteä tarvittaviin toimiin. Ja sitten lopuksi vielä kysymys, onko meillä riittävät mahdollisuudet valvoa varojen käyttöä Turkissa, Afrikan maissa? Onko mahdollisuutta valvoa kunnolla näitä ad hoc-välineitä? Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Donano. No, Kiitos puheenjohtaja. Tietenkin jaan näkemyksenne, jonka myös sitä Tomaa esitti. Rova Kalvino ymmärtääkseni kertoo, että budjetin kierto tavallaan saa aikaan tarvittavaa koordinaatiota eri toimien välillä, mutta jos kaikki toimen tulisi budjettiin, niin mielestäni tällainen välttäisi juuri tämän tyyppisen koordinaation tarpeenkin. Joten tässä takaa löytyy jäsenvaltioiden kieltäytyminen osallistua kunnolla budjettiin, kun pyritään sitä kaikin tavoin aina kiertämään. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä, se on epäselvä tapa toimia. Erityisesti minua tässä huolestuttaa, ja tämä tuli selväksi myös Turkin vierailussa, miten rahat sinne päätyvät oikein Uskon, että yleisesti ottaen Eurooppa ja tietysti komissio kehittävät sellaisia menettelytapoja, että meitä katsellaan vähän kieroon muu ulkoapäin. Tässä on kyllä kiireinen kysymys. Näitä varoja odotetaan, tiedetään vierailumme jälkeen, mihin niitä varoja pitää käyttää. Ja minä pelkään kovasti sitä, että emme tällä hetkellä pysty nopeasti saamaan näitä varoja käyttöön, tulevat ne sitten EU-budjetista tai jäsenvaltiolta. Ja se on vakava asia, koska tässä takaa löytyy tällaista tuomittavaa kiristystä tavallaan, viittaan eh, herra Erdoganiin, mutta todellisuus on kuitenkin tämä, joten meidän täytyy nopeasti pystyä puuttumaan tilanteeseen. Ihmiset ovat epätoivoisia, he odottavat EUn apua ja sitten kun varoja on tullut niin vähän ja kuinka paljon aikaa tähän menee, niin kyllä tässä alkaa kysymyksiä herätä EU, EUn tehokkuudesta. Mielestäni komission pitää tarttua tähän kysymykseen, saa aikaan kielelliset välineet toimia maahanmuuttokysymyksessä. Ehkä pitäisi unohtaa äh, tällaiset erilaiset toimenpiteet. Kontrolleja voidaan harjoittaa, mutta kiireellisyys tässä kyllä painaa päälle. Alle. Kiitoksia edustaja Gardia Sabal. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä kollega sanoi avain asiat meidän epäilyksen koskien näitä takuurahastoja tai erityisrahastoja, koska samat toimintasäännöt olisivat vallan kuin muissakin ohjelmissa, joita jo on olemassa tällä saralla. Sanotaan, että ne ovat joustavia tai tarjoavat suurempaa joustavuutta, mutta olen tätä joustaa ja näissä ohjelmissakin sitten kun alueen koordinaatio, olen varma, että tavallaan tämäkin voitaisiin hoitaa. Mikä tässä nyt oikein on ongelmana? Se, että loppujen lopuksi neuvosto ei ole valmis järkevään budjettiin tai välttämättömään budjettiin ajatellen tarpeitamme ja komissio sitten yrittää perustaa tällaisia budjetin ulkopuolisia rahastoja, joissa ei ole mitään järkeä ajatellen asiaa budjetin kannalta. En nyt väitä, etteikö olisi tärkeää koordinoida toimintaa tai toteuttaa näitä mekanismeja, mutta siinä ei ole mitään järkeä, että me joudumme tukeutumaan budjetin ulkoisiin rahastoihin. Ja vielä rahoitusaiheesta puhuttaessa tulee toinenkin ongelma. Missä on tässä kaikessa parlamentin paikka? Koska silloin kun me neuvottelimme budjetista 2016, Silloin kun neuvottelimme tästä, niin silloin valtioiden päämiehet olivat valetassa kokoustamassa. Silloin kun jo tiesimme, minkälainen sopimus kolmesta miljardista voitaisiin saada aikaan Turkin, Turkille, niin silloin meidän neuvotteluissamme neuvottelun kanssa jo panimme budjettikohdat, koska tiesimme, että tätä tarvitsemme Turkin kohdalla. Siis 15 miljoonaa, eikä miljoonaa, ja pa- parlamentti, koska sitten voi tästä päättää? Mehän oli yhteispäätös mm, lainsäätäjiä vai onko tässä jotenkin muutettu perussopimuksia, eikä meillä olekaan budjettivaltaa enää. No niin, 250 miljoonaa vuodelta 2016 ja tämä loppuosa vuodelle 2017. Kuka voi sanoa ei tälle nyt, kun tämä ohjelma on jo käynnissä ja rahoitus on jaettu ja parlamentti ei voi sanoa tästä enää yhtään mitään tai ei ainakaan voi enää sanoa mitään, koska en usko, että kukaan meistä sanoisi, että ei ole budjettia 750 miljoonalle. A la comisión, sino más bien Kun näitä on neuvoston toiminut, niin se ei ole kyllä hyvä asia. Valeur ajoutée. Puhutaan paljon lisäarvosta julkisessa menossa. Te kysytte, mitä lisäarvoa tulee parlamentista budjetin kannalta katsottuna. Ehkä ei pidä liikaa pyytääkään. Monsieur le Président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aina hiukan hämmentynyt, kun ajatellaan tätä keskustelun rauhallisuutta odottaa. Ja itse tyytyväisiä selityksiä, joita kuulemme komissiolta ja sitten toisaalta kun ajatellaan, kuinka vakava tilanne on. Ja itse asiassa nyt tehdään tällaisia pikkujärjestelyitä pienellä budjetilla, kun kuitenkin tänään on kyse sodasta tai rauhasta. Tällä hetkellä on kyse itse unionin tulevaisuudesta. Tämä pik- pieni budjetti, sehän on pieni talousarvio, jonka olemme hyväksyneet. Sekin pitää muistaa. Se on hyväksytty täällä parlamentissa. Tämä on tällainen korsettibudjetti tavallaan. Sitä ei ole tarkoitettu vastaamaan kriiseihin ja kriisiin, jossa nyt tällä hetkellä painimme. On yksi ongelma, joka on huomattava, nimittäin aikatekijä ei voi vastata kiireelliseen asiaan niin, että rakentaa kaasulaitoksia ja vahvistaa jatkuvasti valvontamenettelytapoja. Me olimme Turkissa missio tai vierailulla ja näimme, miten vaikea on ottaa käyttöön määrärahoja. Tämä sitten tar- koittaa, että varat tulevat vasta sitten, kun kriisi on jo tavallaan mennyt ohi. Enkä ole kyllä yhtään varma, kun on kyse sitten näistä takurahastoista tai erityisrahastoista, että ne toimisivat tehokkaasti ja pystyvät toimimaan odot- odotetulla tavalla. Ja vielä yksi asia. Tämä koskee tulevaa talousarviota. Nyt olemme vasta ihan alussa, mitä tulee maahanmuutto-ongelmaan ja me tulemme vielä ymmärtämään, missä määrin olemme täysin asettomia. Keskustelin tästä puheenjohtaja Artyin kanssa Turkissa. Mutta ei voida käsitellä maahanmuuttokysymystä ilman, että pitää mielessään demografiset suhteet maailman väestö jatkossakin kasvaa vuoteen 2100 saakka ja vakautuu sitten 12-13 miljardin sitten, kun Afrikan manner siirtyy 9 miljardista 4 miljardin 200 Siis ennen kuin Afrikan väestö nelinkertaistuu. Nyt meidän pitäisi jo nyt lähteä tässä kyllä liikkeelle, ja tämä pitäisi huolestuttaa meitä, koska muutoin me tulemme tavallaan hukkumaan omaan riittämättömyyteemme. Kiitoksia herra Mar, edustaja Maragall. Merci bien, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmastikin me, jotka viime viikolla kävimme Turkissa, niin meillä on Me, meille tämä on todella todellista. Tämähän liittyy monia tunteita tietenkin ja kuitenkin pitäisi pitää pää kylmänä, kun täällä budjettivaliokunnassa asiaa käsitellään, niin parlamentti tosiaankin on alistettu tiettyihin faktoihin, jotka ovat tapahtuneet ilman sen vaikutusta, ja mielestäni puheenjohtaja toimi oikein hyvin, että pani tämän merkille ja reagoi siihen ja puolusti parlamentin legitiimiyttä ja sitä välttämättömyyttä, että parlamentilla tällä valiokunnalla on se rooli, joka perussopimuksessa niille myötetään, jota tilannekin vaatii. Sanoisin vielä, että varmasti meidän parlamentissa ja tässä valiokunnassa olla valmiita hyväksymään kaikki omat joustomekanismit, joita on tavallaan, jos on koordinaatiomekanismi komission jäsenvaltioiden kesken, niin sitten tämä valvontaryhmä voisi olla täällä. Siellä tehdään päätöksiä. Ehkä sitten voidaan hyväksyä uudenlaisia päätöksentekotapoja tässä valiokunnassa myös. Näyttää tämän pitäisi voida olla mahdollista ja ja myös neuvoston ja komission pitäisi ymmärtää, että siis meidät pitäisi ottaa tähän siis mukaan. Minua huolestuttaa puheenjohtaja ei vain päätösten, taloudellisten päätösten valvonta ja seuranta, ovat ne sitten budjetin sisäisiä tai ulkoisia. Minua huolestuttaa myös sellainen vaikutelma, joka tuli esi- jota koimme Turkissa, että on jonkinlaista sekassa sortoa vallalla ja miten todella täytäntöön pannaan päätöksiä, kuka, mitä, miksi, milloinkin näitä varoja käyttää. Epäselvä tilanne. Sitten on Euroopan rahasto, on Afrikan erityisrahasto, on Turkin koordinointiväline, donosväline, jäsenvaltioiden omat osuudet, se mitä Turkki tuo mukaan. Sitten on jäsentä valmisteleva rahasto, se on jo olemassa on ainakin 6-7 eri rahoituslähdettä minimissään. Jos me emme vähän pyri selkeyttämään tilannetta ja vakauttamaan sitä, ja jos emme voi seurata päätöksentekoa, mitä tulee näihin varoihin, niin silloin syntyy vaara siitä, että ei ole enää mitään kontrollia siitä, mitä oikein tässä tapahtuu. Olimme siellä viime viikolla, mutta siltikään emme tiedä, kuinka paljon ihmisiäkään on Turkissa. Emme tiedä, mikä on kaikkien kansalaisten tilanne, jotka eivät ole leireillä. Me emme tiedä, minkälaisia todellisia ongelmia liittyy koulutukset. Sitten näitä ongelmia on, humanitaarisia ongelmia, asuntoongelmia. Mutta kaikki on tavallaan tällaista intuution varassa ja tällaista liian spontaania mietintää. Tietenkin sitten budjettirealiteetit, me olemme hyväksyneet tiettyjä markkinoilla, olemme käyttäneet jo kaiken joustovaran, mutta emme ole käyttäneet vielä sitä maasta loppuun, että, tota, tai, tai vielä voi tapahtua muutakin. Jos tulee tulitauko, se voi parantaa tilannetta, mutta jos ei, ongelma voi vielä räjähtää tästäkin pahemmaksi, joten parlamentin ja komission täytyy osoittaa kykyä reagoida ja tehdä päätöksiä tietenkin myös, mutta mielestäni meidän pitäisi toimia hiukan koordinoi, koordinoi, järjestäytymme paremman järjestäytyneellä tavalla ja sitten myönteisemmin meidänkin tähän pitäisi suhtautua. Limo. Niin tilannehan kehittyy jatkuvasti. Venäjän paine, Syyrian pohjoisosassa Aleppon pommitukset, Turkin pommitukset, kurdikohteisiin Syyriassa eilen Ankaran atentaatis. Satoja uhreja, 30 kuollutta. Tilanne todella on epävakaa. Ja sitten varmasti tarvitaan joustavälintä kyllä, mutta voidaanko, eikö ne voitaisiin ottaa sitten budjettiin, eikä tällaisiin satelliittibudjettiin, joita tulee enemmän ja enemmän. Sitten herra Depré. Uh, merci, president. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kuuntelen teitä kollegoja, tulee mieleen kolme ajatusta. Ensinnäkin olen sitä mieltä, olemme siirtymässä uuteen aikakauteen budjettiasioissa. Kun kuulee komission viranomaisia ja neuvoston puheenjohtaja tulee mieleen, että kun, tai jatkuvasti tulee esiin kolme asiaa, leverage, vipuvaikutus, velkavipu, lisäarvo ja sitten äh, suoritusperusteinen budjetti, performance budget. Mielestäni meidän pitää alkaa kysyä, mitä tämä sitten asteittain ja rakenteessa tulee tarkoittamaan budjetin kannalta katsottuna. Ja sitten kun tarkastelee, miten me toimimme, kun ajatellaan budjettivalvonnan valvontavaliokunnan roolia, tuntuu, että olemme yhä vähemmän budjettivaliokunta, vaan haluamme tehdä itsestämme jonkinlaisen päätösten ratifiointivälineen. Päätöksiä on tehty, vaikka me emme ole kunnolla edes keskustelleet mistään suuntaviivoista tai budjettivaikutuksista, joista on syntynyt näistä. Tällainen notaaritoimisto tavallaan tällaisena puheenjohtajana. Heitä pyydetään ratifioimaan erilaisia päätöksiä, joissa emme ole olleet itse osallisena ja sitten meidän pitäisi tätä kautta antaa niille päätöksille hiukan legitiimiyttä täältä. Mutta kun ajatellaan resursseja, tarkastelen tätä lyhyesti ja yhdyn siihen, mitä täällä tähän mennessä on sanottu. Teen, vedän yhteyden rahan välillä, joka nyt siirtyy kohti uusia, uutta kolme erityisrahastoa varten ja tulen siihen loppupäätöksen, että kahden seuraavan vuoden aikana pitäisi ottaa käyttöön 5,4 miljardia euroa. Ja tässä on asiakirja, jonka herra Presa meille sitä tässä, kutsun näitä Presa-määrärahoiksi, ne, jotka kuuluvat budjettiin osakeessa kolme, jotka liittyvät maahanmuuttoon 3,8 miljardia kahden vuoden ajalta, jos tulkitsen nyt oikein tätä taulukkoa, joka meille on annettu. Mielestäni tällä tulee olemaan kahdenlaisia vaikutuksia näiden ja lanojen sisäksi, joita meillä kerrotaan. Jos yhä enemmän vaaditaan jäsenvaltiota rahoittamaan näitä takurahastoja, niin tähän pyydetään rahaa Afrikkaan, maadat rahastoa varten ja sitten myös tätä Turkin koordinaatiovälintä varten. Oletteko te valmis, varma siitä, että ne ovat valmiit maksamaan tätä ja samalla tavalla myös EU-budjettia? Tämä toimintatapa, joka nyt on käytössä, niin tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot kiristävät yhä enemmän EU-budjettia tietyissä politiikoissa. Tämä on minulle kyllä iso huolenaihe, mutta sitten tässä liittyy toinenkin seuraus. Kun ajatellaan näitä rahoitusvälineitä, kun nähdään näitä elimiä, joita on perustettu, ja näin katson erityisesti, mitä on suunniteltu Turkin kohdalla, hallitukset puuttuvat näihin koordinaatiovälineisiin, kun tarkastellaan Siis me olemme nyt siirtymässä uuteen aikakauteen ja voidaan ennakoida, mitä seuraamuksia tästä on. Ei pidä uskotella meille, että tämä olisi ihan mitätöntä toiminta, mitä nyt tehdään. Ja yhdyn siihen, mitä herra Marsi äsken sanoi. Ongelmana on se, että olemme tässä vasta pitkän prosessin alussa, koska demografiset ennusteet eivät ole ihan niin maailmanlopun mittaisia kuin hän sanoi, mutta joka tapauksessa huomattavia vaikutuksia syntyy tulevina vuosina. Halusin vain sanoa, että pahoittelen syvästi sitä, että Presan määrärahat ovat niin paljon alemmalla tasolla kuin nämä määrärahat, jotka on tarkoitettu näille rahastoille. Herra Sarvomaa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota Kiitos tästä tilanteen analyysistä. En voi oikein syytellä komissiota tässä mistään rikoksesta. Mutta haluaisin vähän dramatisoida ihan tietoisesti. Tämä on todella surullinen tilanne, missä olemme tällä hetkellä. Tiedän, että kaikki tässä salissa tavoittelevat samoja asioita – meidän pitäisi voida tälle asialle jotain tehdä. Minusta tuntuu, että Euroopan unioni toimii nyt ikään kuin soutuveneenä, joka on ollut ihan rauhallisilla vesillä vuosikymmenet. Ja viime kesänä, ja tässä voisi viitata Tennessee Williamsin näytelmään ilman sen kummempia yksityiskohtia, mutta se myrsky, joka nyt on iskenyt Euroopan unioniin ja kaikkiin jäsenvaltioihin, on todella dramaattinen. Vankka myrsky, joka nyt heiluttelee meidän pikkusoutuvenettämme. Ja nyt näyttää siltä, että tässä tilanteessa ollaan vielä pitkään, emme tiedä kuinka pitkään. Joten nyt on todella kiireellistä jotain tehdä. Käsittääkseni puhutaan nyt monivuotisista rahoituskehyksistä, budjetin rameista ja päätöksenteosta. Miten näitä asioita on muutettava, jos aiemme selvitä hengissä tästä myrskystä? Siis todella kirjaimellisesti, että me huku nyt tähän myrskyyn, vaan selviämme tästä hengissä. Minä pahoin pelkään, että se mitä tämä tarkoittaa nyt budjetin rakenteille ja moni vuotisille rahoituskehyksille on, että nämä kaikki menevät ihan palasiksi. Elämme helmikuuta 2016. Kaikki on muuttunut sen jälkeen, kun monivuotisista rahoituskehyksestä päätettiin. Jos odottelemme nyt vielä vuotta 2019, 2020, 2021, niin me emme täällä enää istu tässä salissa, luultavasti. Joten mahdollisia vaihtoehtoja esitellään tässä asiakirjassa ja vähintäänkin voisin sanoa, että emme voi valita yhtä näistä, vaan meidän täytyy täytäntöönpanna kaikkia näitä muutoksia samanaikaisesti, vaikka se onkin suuri työtaakka. Gerard sanoi, että tämä on kuin kumileimasin. No, Puheenvuoroni lopuksi sanoisin vain huomiona, että no, mitä kumileimasin voi tehdä muuttaakseen asioita? Jos vain kumileimasimella leimataan jatkuvasti, niin mitään tuskin voidaan muuttaa. Minä en ainakaan näe, miten mikään muuttuisi näin. Tilanne on siis todella dramaattinen, koska me tunnemme täällä salissa budjettivaliokuntana olevamme vähän avuttomia. En tiedä, mitä voisimme tehdä. Voimmeko mennä lakkoon? Sanoa, että me emme enää kumileimasimmana toimi. Silloin syntyisi unionin kriisi, jota on vaikea ennakoida, mutta ennakoimaton kriisiä meillä on muutenkin jo käsillä EU:ssa, joten meidän pitää pystyä päättämään – että haluamme olla mukana päätöksenteossa, yhteispäätösmenettelyissä. Siksi tuen täysin puheenjohtajaa, kaikkia hänen huomioitaan avoimuudesta ja niin edelleen. Mutta ihan suoraan nyt, jos puhutaan, niin tämä on kaikki vielä tällaista sivuraidetta, pikkuongelmia toimielin rakenteissa. Tätä kautta ei mitään suurempaa ratkaista. Me tarvitsemme nyt todella dramaattisia muutoksia. Ja totta kai sitten kaikki menee neuvostoon, onkaan täällä neuvosto edustettuna. Mitähän siellä oikein tapahtuu? Jos olisin Vladimir Putin. Luen no kiitos, en ole. Mutta jos olisin, niin minulla menisi mahtavasti. Tämä olisi ihan vuorokautista juhlaa, ihan uskomatonta. Tässä kaauksen maailmassa – hän todella johtaa tätä näytöstä. Ajatellen myös Yhdysvaltain ei niin vahvaa presidenttiä viime aikoina. Ainakin EUn pitäisi olla tässä yhtenäisenä. Tässä siis viestiä neuvoston suuntaan ja kaikille jäsenvaltioille. Kiitos. sont des choses graves que nous évoquons. Niin, täällä tulee vakavia asioita esiin, mutta me olemme geopoliittisessa tilanteessa, kun näin, että ostaan Pekingissä ja Tokiossa valtavasti kerrostaloja EU-edustustoiksi, niin ehkä kannattaisi kyllä koota diplomaattiset resurssit yhteen ja samoin puolustus, koska pääkysymys, joka tulee esille tässä on Syyriassa on, miten voidaan palata takaisin lähi rauhantilanteeseen. Ja voi olla, että Putin voi yrittää käyttää hyväkseen tätä kaikkea, mitä Syyriassa tapahtuu, ja liittää sen jotenkin Ukrainan tilanteeseen herra Kolneo. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn äh, kiitoksiin komissiolle tästä hyvin äh, kattavasta valmistelutyöstä ja yhdyn myös moniin niistä asioista, jotka kollegat sanoivat. Ehkä voin ihan lyhyesti liittyä siihen, mitä kollega Sarvamaa sanoi tai liittää puheenvuoroni siihen, mutta myöskin mitä kollega Depre sanoi. Tämän hän oikein fantastisesti teki äh, yhteenvedon tästä minä todellakin uskon, että meidän täytyy tämän parlamentin jäseninä keskittyä enemmän siihen, mitä me oikeastaan haluamme saavuttaa. Ja kun me tänään olemme kuulleet jo hyvin paljon kauniita kuvia, niin Äh, haluaisin minäkin sanoa erään asian. Minulla on sellainen vaikutelma, kuin me olisimme tällainen lääkäritiimi, annamme lääkkeitä, mutta sitten meillä on joku toinen tiimi, ei, joka ei ole vielä oikeastaan sanonut meille, mikä hoito oikeastaan on. Me puhumme rahasta, suurista summista ja olemme samaa mieltä varmaan siitä. Minä itsekin puolustan sitä teesiä, että meidän täytyy auttaa nopeasti ja kattavasti, mutta me emme oikein vielä tiedä, mihin tuon avun pitäisi kohdistua. Ja siksi mm, olen sitä mieltä, että meidän vihdoin pitää nyt varmistaa, ettei pelkästään täällä budjettivaliokunnassa erikseen keskustella näistä rahoituksellisista puolista, vaan EU-na meidän täytyy vihdoin sanoa, miten haluamme ylipäätänsä käsitellä tätä maahanmuuttokysymystä. Jos me emme sitä tiedä, kukaan meistä ei tiedä, kuinka monta ihmistä tänä vuonna tulee EU. -hun. Miten sitten pitäisi järkevästi budjetoida? Kukaan meistä ei tiedä, mihin eh, maihin nämä ihmiset majoitetaan Kyllähän meidän täytyy nyt ensin nämä periaatteelliset kysymykset ratkaista. EU on vihdoin nyt ähm, päätettävä äh, puolensa ja luoda jonkinlainen äh, kokonaissuunnitelma, millainen se ikinä onkaan. Sen täytyy olla demokraattinen ja sen täytyy ottaa jäsenvaltiot mukaan, mutta äh, tällä hetkellä me emme äh, sitä teemme, puhumme asioista, joita emme tiedä ja sitten määrittelemme jotain miljardisummia, emmekä oikeastaan tiedä, mikä meidän tavoitteemme on. Minä todellakin vaatisin, että nyt muiden valiokuntien kanssa tekisimme tästä suunnitelman, koska EUn jäsenvaltiot kyllä kokoontuvat tänä viikon loppuna, mutta ollaan nyt rehellisiä, eivät ne tule mitään järkevää yhtenäistä ratkaisua samaan aikaan, valitettavasti. Voilà, je vais donner la parole à... Nyt puheenvuoron herra Presa. Mutta ensin muutama kommentti, jos valiokunta sen minulle sallii. On totta, että Turkin matkamme teki suuren vaikutuksen meihin. Ja meillä oli kokous siellä myös Euroopan edu, Turkin edustuston tahon kanssa ja, hän, meille kerrottiin, että Syyriassa on 80 miljoonaa kotoaan siirtymään joutunutta henkilöä ja sitten paine alkaa kasvaa Turkin rajalla, koska Turkin raja on suljettu ja Sinne syntyy tällaisia leirejä ja näitä ihmisiä houkuttelee tietenkin ylittää tämä raja jonakin päivänä, ehkä sitten tulla Eurooppaan. Joten ongelma, jonka edessä olemme, ei yhtäkkiä tule mihinkään menemään ja poistumaan, jos ajatellaan tällaista Turkin ja Kreikan välistä estettä tuntuu minusta aika huonolta vaihtoehdolta se, että Kreikasta lähtisi Schengenin alueelle, koska tuntuu minusta myös absurdilta, koska siinä tapauksessa Kreikka ottaisi vastaan vielä enemmän maahanmuuttajia kuin tällä hetkellä. Tai siis jos ei antaisi ihmisen tulla sieltä muulla Schengenin alueelle. Tämä ei voi olla siis mitenkään ratkaisu. On sellainen vaikutelma, että EU vain kestää tätä kärsijätilanteen antaa kuvan poliittisesta pätemättömyydestä ja voimattomuudesta. Ja koska kerran puhumme monivuotisesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sen sijaan, että olisi tällaisia moninaisia eri välineitä, näitä satelliitteja Euroopan talousarvion ulkopuolelle, joka kerta joku hallintokomitea perustetaan, Tämähän on niin raskas menettelytapa seuraamuksiltaan Tämä on vähän sama asia, jos öö, pa, Tämä on siis kestämätön tilanne, eikä tällainen voi jatkua. Eikö voitaisi kuvitella, koska kyse on poikkeuksellisista resursseista, että jäsenvaltio joita jäsenvaltiot siis myöntävät näitä resursseja, että budjettiyksikköhän on yhtenäisyys on keskeinen käsite julkisessa taloudessa. Kun on kriisitilanteita, silloin lisätään poikkeuksellisia tuloja, jotka eivät ole monivuotisessa kehyksessä, eikä lisätä näitä eri välineitä loputtomiin. Me olemme siis budjettivaliokunta, ehkä me voisimme antaa hiukan suuntaa siitä, mitä me odotamme, emmekä vain tyydy siihen versioon, joka komissio meille kertoo asiantilasta. Meillä, me tietysti sillä on asiantuntevuutta, mutta tuntuu, että tässä jatkuvasti vain näperellään. Ja juuri tämä näpertely, sen pitäisi loppua, jotta talousarvo jonakin päivänä olisi luettava, ymmärrettävä. Ei ole helppo mennä selittämään kansalaisillemme äänestelemme, mitä me täällä oikein puuhastelemme. Voidaanko kuvitella sen sijaan, että olisi tällaisia välineitä ja erityisrahastoja ja muita satelliitteja, että pantaisiin budjetin tulopuolelle monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti nämä summat, mutta lisättäisiin myös odottamattomat menot, niin kuin herra Juncker on ehdottanut. Poikkeus, erityiset vaarat poikkeuksellisia tapahtumia varten. Ja sitten lisättäisiin tarpeen mukaan lisäpyynnöt jo esitettäisiin jäsenvaltiolle, eikä siirtäisi näitä jonnekin periferiaan näitä erityistarpeita ja pantaisin otsakkeeseen kolme ja neljä välttämättömät mm, vaarat eikä tarvittaisi näitä lisäkomiteoita ja muita, jotka jatkuvasti saavat parlamentin kauemmas loittonemaan budjettiin velvoitteestaan, kun näitä syntyy. Herra Presa. Merci, monsieur le président. Donc, je vais de... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt vastata näihin kysymyksiin Ehkä lähden liikkeelle yhtästä toteamuksesta. Uskon, että täällä me kaikki ymmärrämme, että kiireellisyyttä liittyy tähän pakolaiskriisiin, maahanmuuttoasiaan ja miten pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja kriisiin niin ulkona kuin unionin sisälläkin. Ja samanaikaisesti on jännitettä sen välillä, että pitäisi toimia nopeasti, varmistaa, että päätöksentekoprosessi mahdollistaa sen, että kaikki toimijat ovat voineet osallistua päätöksentekoprosessiin. Ja tavoitteena on siis lisätä käytettävissä, käytettävissä olevia varoja ja samalla pitäisi varmistaa, että valvonta, seuranta on riittävää, että tiedetään, miten käytetään veronmaksajien varoja EU-budjetin kautta tai miten toimitaan Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen kohdalla, kun varoja tulee lisää jäsenvaltioista takurahastoihin, että näitä kaikkia varoja käytettäisiin asianmukaisella, säännönmukaisella tavalla ja laillisesti. Tällaista jännettä siis nyt on olemassa. näitä kysymyksiä vähän epäjärjestyksessä läpi. Nämä trust funds, erityisrahastot, ei niitä välttämättä tähän lisätä, vaan ne ovat välineitä, joiden kautta voidaan paremmin koordinoida erityiskysymyksiä, jotka ylittävät jotka on mm, perusteltu jokaisen välineen oikeudellisessa perustassa. Esimerkiksi jos otetaan eh, takuurahasto Syyrialle, jota kutsutaan Madad-rahastoksi. Madad tarkoittaa toivoa arabian kielellä. Näin voidaan tavallaan koota eri resursseja, on kyse sitten naapurusvälineistä tai jäsenyyttä valmistelusta välineistä ja pyritään vastaamaan pakolaisvirta tarpeeseen. Mm. nämä rahastot mahdollisimman että voidaan vastata tilanteen kehityksen mukaisesti ja käyttäisin tässä sit sanaa, jonka sitä, mitä Sarvama sanoi. Nyt on myrskys, olemme myrskyssä ja se tulee kestämään jonkin aikaa vielä, joten tämä koordinointi, parempi koordinointi on tässä esillä. Jäsenvaltiothan toivottavasti voivat antaa enemmän enemmän varoja takurahastoille tulevina kuukausina. Sitten on mahdollisuus lisätä välineitä, joita käytössä on, tai resursseja, joita käytössä on, ja mitä tulee Turkin pakolaisavun välineeseen, tätä kautta on voitu lisätä kaksi miljardia käytettävissä, käytettävissä oleviin budjettivaroihin. Niin tietysti päätöksentekoprosessista vielä palatakseni kysymykseen, puheenjohtaja. Turkin pakolaisavun koordinaatio väline ja päätöksenteko pystyimme tekemään tämän päätöksen tästä välineestä ja päädyttiin kolmeen miljardiin. Tähän meni kuitenkin kaksi kuukautta sen välillä, kun jäsenvaltiot tästä päättivät joulukuussa ja sitten kun lopullinen päätös saatiin aikaan neuvostossa, joka vahvisti sen, että kaksi miljardia voitaisiin lisätä käyttävissä oleviin varoihin budjetissa. Puheenjohtaja, te sanoitte, otitte myös esille ajatuksen, no, että käytettäisiin poik- tällaista osaketta poike- poikkeuksella menoja varten. Tietysti tällaista kohtaa budjetissa ei ole, se on totta, mutta niin kuin Rova Kalvin jo sanoi, uskon, että kollektiivisesti on voitu osoittaa, että EU pystyy käyttämään tämän joustovaraa, jota budjetista löytyy. Ottaisin tähän mukaan myös nämä innovatiiviset elementit, kuten nämä rahastot ja koordinaatiomekanismin. Niistä puhutaan varainhoitoasetuksessa. Sitten on hätäapu, reservi tai varaus, johon on vedottu budjettivallan käyttäjän toimesta. On budjettivallan käyttäjä päätti käyttää joustovälinettä ja se onkin, sitä onkin täysin käytetty ihan loppuun asti 2016 budjetissa. Tässä yritetään käyttää kaikkia mahdollisia liikkumavaroja. Sitten Herro Berger sanoi, että Afrikassa on huomattavia haasteita ja varmasti yhdessä olemme tietoisia tästä tämän asian totuudellisuudesta. Afrikan erityisrahaston tavoitteena on keskittyä joihinkin syihin, jotka aiheuttavat tätä maahanmuuttovirtaa. Näin pyritään estämään sitä, että ihmiset hakevat parempaa elämää muualta. Kehitysyhteistyörahaston käyttö. Näin voidaan myös auttaa tässä ongelmanratkaisussa. Ei tämä välttämättä tietysti kaikkea ratkaise. Sitten herra Maragall otti esille myös kysymyksen siitä, miten varmistutaan, että esimerkiksi varat Turkille päätyvät juuri suurempaan tarpeeseen. Komissio on tutkinut, tehnyt tarpeis, tarvekartoituksen jäsenvaltiot ovat osallistuneet myös tähän komitean työhön. Samoin mukana on Turkin edustajia tarkkailijoina. Tässäkin tarkoituksena on nopeasti kartoittaa toimet, jotka ovat kaikkein, kaikkein kiireellisimpiä. sen tässä ollaan jo aika hyvin edistytty ja nyt siis halutaan, että nopeasti tehtäisiin päätöksiä, että toiminta paikan päällä voisi alkaa mahdollisimman nopeasti myös. Tämä tietysti aiheuttaa jännitettä ja ymmärrän teidän turhautuneisuutenne jota täälläkin on tuuletettu. Tämä synnyttää päätöksentekoon jännitystä, mutta ajatellen 2016 talousarviota, Rova Garja Sabal sanoi, että budjettisovitteluneuvottelupäätöksessä parlamentin avulla pystyttiin lisäämään otsakkeen neljä varoja ja otettiin huomioon tämä Turkin osuus. Tarvittiin lisävaroja siis, ja tämä otettiin mukaan tarpeisiin, ja se kattaa sen osan, joka tähän mennessä on pystytty identifioimaan 2016 budjetissa. Vielä on yksi osa, josta täytyy jatkossa päättää, tai täytyy siirtää ensi vuoden budjettiin Nyt sitten budjettivalvan käyttäjien täytyy sopia tästä asiasta ja täytyy tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön lisävaroja, jotka ehkä ovat tarpeen. Niin mitä tulee reaktiokykyyn, ehkä sen ei ole riittävää, mutta kuitenkin kollektiivista yritystä ainakin on. Sitten herra Depreen kysymyksiin näistä haasteista. Näkyykö tämä kaikki myös budjetin kehityksessä? Mielestäni olemme sellaisessa tilanteessa, mikä on aivan uusi, ei koskaan tällaista aikaisemmin ole koettu. Tämä suuri paine saa käyttämään kaikkea liikkumavaraa, jota budjetin sisältä ja ulkoa löytyy, jotta voidaan vastata tähän tilanteeseen. Entä sitten jäsenvaltiot, ovatko ne valmiit antamaan lisävaroja yhteisöbudjetin käyttöön? Tämä varmasti nähdään vuosibudjettikäsittelyn yhteydessä ja sitten myös tässä keskivaiheen tarkastelussa voidaan ottaa mukaan tämä tämän päivän aihe mukaan. Pitäisi tavallaan sopeuttaa myös monivuotisia rahoituskehyksiä tarpeen mukaan. Donc, pour conclure, je crois que... Euh, Lopuksi minun mielestäni on tehty asioita ja Tämä jännite kiireellisyyden ja toiminnan ja päätöksenteon välillä on olemassa. Komissio yrittää parhaansa, jotta resurssit ohjataan mahdollisimman nopeasti kohteisiinsa ja tulevaisuuden varalta varmasti, tulevaisuudessa varmastikin meillä tulee olemaan tilaisuus keskustella budjettineuvottelujen yhteydessä, on kyse sitten ensi vuodesta tai seuraavasta vuodesta ja samoin tässä monessa rahoituskeskuksen keskivaiheen tarkastelussa voimme yhdessä pyrkiä löytämään näitä tarvittavia ratkaisuja. Donc, pour conclure, je voudrais vous dire aussi... Kiitoksia herra Presa. Vielä lopuksi haluan sanoa teille, että Rova Georgiovan täytyy va- varautua siihen, että tulee esittämään vastalauseeni kirjeen muodossa otsakkeesta neljä. Tiedon puute budjettivaliokunnassa on syynä sen jälkeen, kun tämä kokous pidettiin jäsenvaltioiden kanssa toinen helmikuuta, eikä komission päätöksestä, johon se päätyi jatkossa, siitäkään ei ole kerrottu. Sitten seuraavaan vaiheeseen esityslistalla nimittäin vaikutus, maahanmuuton sisäiset vaikutukset EU-hun. Ensimmäinen puhuja on herra Presa ja sitten herra Matias Oel, joka johtaa sisäasiain pää osastoa, jos voisitte kertoa asianne yhdessä, yhteensä 25 minuutissa, se olisi hyvä asia. Merci à nouveau, monsieur le président. Euh, je vais passer... Kiitoksia vielä puheenjohtaja. Nyt käytän englantia, koska tämä puhe on valmistettu englanniksi. I, I will try... Pyrin käymään läpi nopeasti nämä kalvot, joissa katsotaan budjettikysymyksiä, ja kollegani Mattias Öl käy vähän yksityiskohtaisemmin läpi täytäntöönpanoa. Ensin lähtisin liikkeelle mainitsemalla keskeisimmät luvut, jotka liittyvät siirtolaisuuden menoihin otsakkeessa kolme. 2015 ja 2016 budjettivuosina – ne varat, joita budjetissa on varattu. Jos saisin seuraavan kuvan esiin. Me olemme nähneet, että vastauksena haasteisiin on lisätty varoja 80 prosenttisesti vastauksena siirtolaisuus- ja turvapaikkakriisin haasteisiin. Yli 1,8 miljardia on lisätty tehty eri budjettipäätösten kautta, lisätalousarvion ja oikaisukirjelmän kautta. Tämä on osa koko siirtolaispolitiikka-agendaa myös, jonka kautta haluttiin yhdistää kansalliset ponnistelut ja ponnistelut EUn tasolla. Näin, jotta saataisiin mahdollisimman tehokas vastaus aikaiseksi kunnioittaen solidarisuuden ja jaetun vastuun periaatteita. Alkuperäinen suunnitelma kahden rahaston osalta 2,3 miljardia arun perin suunniteltu näille vuosille ja lopulta yli 4,1 miljardia yhteensä kahden vuoden aikana. Mitä varten sitten vahvistettiin budjettia? Suurin lisäys oli yhteisiin toimiin, jotka liittyvät sisäiseen siirtoon yli miljardi budjetoitiin, jotta voitaisiin sisäisesti siirtää pakolaisia, jotka olivat Kreikassa ja Italiassa. Lisäksi top up kahteen keskeisempään rahastoon, AMIF ja ISF-rahastoihin 310 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin auttaa jäsenvaltioita, joihin siirtolaiskriisi iski kovimmin. Lisäksi nelinkertaistettiin määrärahat hätäapuun Kaiken kaikkiaan vahvistettiin näitä varoja 254 miljoonalla eurolla, lisäeurolla siis. Lisäksi merkittävästi lisättiin Frontexin varoja, kuulemme Frontexilta sitten, miten tämä työ on järjestetty. Kaiken kaikkiaan kahden vuoden aikana lisäystä oli noin 146 miljoonaa yhdessä Triton ja Poseidon toimille Välimerellä palautustoimiin ja auttamaan näiden järjestelykeskusten perustamisessa. Lisäksi 50 lisää miljoonaa otettiin budjettiin EUn laajuisen uudelleen sijoittamisohjelman rahoittamiseen ja lisäksi vahvistettiin Frontexin, EASön ja Europolin kapasiteettia. Lisähenkilöstön palkkaamisen kautta, jotta tehtävät voitaisiin kaikki hoitaa. Budjetin osalta, jos ajatellaan, missä mennään nyt vuonna 2016, kuten aikaisemmin mainittiin, kaikki joustovara, jota budjettiin on rakennettu, on käytetty vuonna 2016. Kaikki otsakkeen kolme alla oleva jousto on täysin käytetty. Joustoväline on käytetty myös täysin lähes 1,6 miljardia euroa joustovälineestä siis on otettu otsakkeen kolme korottamiseksi. Vuonna 2016, jos lisää tarvetta syntyy, niin ensimmäinen toimi on pyrkiä katsomaan, onko minkälaista mahdollisuutta siirtää varoja ohjelmista otsakkeessa kolme, joitain varoja – joita ei ehkä päästä käyttämään niin kuin alun perin on suunniteltu, mutta jos tuo ei riitä, niin viimeinen väline, joka monivuotisissa rahoituskehyksissä on, on ennakoimattomiin menoihin varattu marginaali, joka mahdollistaisi sen marginaalin käyttämisen. Luvallanne puheenjohtaja antaisin kollegani Matias Öölin käyttää nyt puheenvuoron. Hän on vastuussa siirtolaisrahastosta ja sisäisen turvallisuuden rahastosta. Hän voi puhua täytäntöpanosta enemmän. Kiitos. Uh, Mr. Chairman, good morning ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä ystävällisestä tervehdyksestä Olin ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassanne. Hienoa, että voin olla täällä ensimmäistä kertaa. Haluaisin, haluaisin jakaa puheenvuoroni kahteen osaan. Ensinnäkin toimien täytäntöönpano vuonna 2015 ja toiseksi yleisempi esitys siirtolaisagendasta liite-agendasta ja haasteistamme. Ensimmäinen osa. Jos ajatellaan toimia, niin ensimmäisiä tuloksia nähdään. Seitsemän järjestelykeskusta toimii tällä hetkellä Lampedusa, Pozzallo ja Trapani Italiassa, Kreikan, Lesvos, Grios, Leros ja Samos. Haluan hyvin selvästi sanoa, ettei epäilystäkään ole siitä, että sisäisen siirron järjestelmän on vielä päästävä kunnolla vauhtiin. Jäsenvaltiot ovat paperilla kuitenkin sitoutuneet siihen, että 98 547 henkilöä sisäisesti siirretään, mutta täytäntöönpano on kesken. Tätä varten 640 miljoonaa euroa on sitouduttu maksamaan 600 per henkilö 500 siirtokustannuksiin. Sitten uudelleen sijoittamismekanismin täytäntöönpano. Tässä ollaan jo melko hyvässä vauhdissa. Jäsenvaltiot ovat luvanneet uudelleen sijoittaa 15 415 henkilöä. Yli 6 000 on uudelleen sijoitettu jo. 153 miljoonaa euroa on sitouduttu maksamaan. Haluaisin jälleen kerran sanoa, että 22 000 ihmistä, tämä tuntuu ehkä pieneltä uudelleen sijoitettavien määrältä, mutta ensimmäistä kertaa kuitenkin on tällainen Euroopan laajuinen uudelleen sijoittamisjärjestelmä, johon kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Tämä on poliittisesti tärkeä asia. Sitten seuraava kalvo. Tähän mennessä hätäapua jäsenvaltioille on annettu 271 miljoonaa euroa AMIFin puitteissa – erityisesti, jotta voidaan vahvistaa vastaanottokapasiteettia ja turvapaikkahakemusten käsittelyä. ISF rajapaketissa 53,5 miljoonaa euroa erityisesti, jotta voidaan hoitaa painetta, jota syntyy ulkoisille rajoillemme. Syyskuusta 2015 Frontex on koordinoinut 16 lentoja palauttanut yli 650 henkilöä kuuteen eri lähtömaahan. Frontexin kollegani on paikalla ja varmasti sanoo muutaman lisäsanan tästä aiheesta. Kansalliset ohjelmat AMIFin alla sisältävät 764 miljoonaa euroa, jotka liittyvät kotouttamiseen ja lailliseen maahanmuuttoon ja 605 miljoonaa euroa palauttamistoimiin. Sitten toinen osani esitystä, kalvo numero 7. Ilman epäilystä Hyvät jäsenet, meidän on ponnisteltava edelleen, jotta päästään poliittisiin tavoitteisiimme pakolaiskriisin osalta. Uskoakseni olemme kaikki samaa mieltä siitä, mitkä ovat tavoitteet, vaikka eroavaisuuksia ja näkemyseroja on ehkä siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Minulla olisi viisi tavoitetta pakolaiskriisin toimiin. Ensinnäkin meillä pitää olla tehokkaat tarkastukset ulkorajoilla, toisaalta on palautettava täysin vapaa liikkuvuus Schengenin alueelle, vaikka nykykehitys tuntuu tietenkin menevän vastakkaiseen suuntaan. Kolmanneksi on tuettava jäsenvaltioita, joihin tulee paljon ihmisiä. Meidän pitäisi pyrkiä oikeudenmukaiseen taakan jakoon jäsenvaltioiden kautta ja kehitellä edelleen yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Neljäs tavoite on johdonmukaisesti palauttaa laittomat maahan tulijat tai sellaiset, jotka turvapaikkaa eivät saaneet. Ja viidenneksi pitää puuttua näihin perussyihin Afrikassa ja lähi -idässä. Missä mennään nyt näiden viiden poliittisen tavoitteen osalta? Ihan lyhyesti kävisin tavoite kerrallaan tämän listan läpi ja kerron, missä mennään. Ensimmäinen tavoite. Huolehtia ulkorajoista. Ulkorajan turvaaminen komissio on hyväksynyt rajapakettinsa joulukuussa, kuten tiedätte. Se on neuvotteluiden alla tällä hetkellä. Siinä on mukana ehdotus sille, että laajennetaan Frontexin roolia, saataisiin lisää joukkoja rajavartiostoon ja rannikkovartiostoon. Siellä on lainsäädäntöehdotuksia myös esimerkiksi eurooppalaiseksi matkustusasiakirjaksi siihen, miten palautetaan laittomasti alueella olevia kolmansien maiden kansalaisia ja Schengenin säännöstöön liittyvä asia. Komission ehdotusten mukaan lisärahoitusta tarvittaisiin 1,2 miljardia, jotta voidaan rahoittaa Frontexin uutta roolia 2017-2020. Vähitellen uusi rannikko rajavartiosto saisi tuhat henkeä töihin sinne vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäisen tavoitteen alla haluaisin vielä viitata toimintaohjelmaan Turkin kanssa. Turkki ja EU jatkavat työtä 12 toimin osalta, josta sovittiin tammikuun 28. päivä, joiden kautta halutaan tukea tämän yhteisen toimintasuunnitelman toteutumista. Erityisesti sisäisen politiikan alalla komissio suosittelee humanitaarisen toimien sallimista vapaaehtoiselta pohjalta. Tästä neuvotellaan tällä hetkellä. Tarkoitus oli neuvotella tänään valtioiden ja hallitusten päämiesten kanssa Turkin presidentin kanssa valitettavan terroristi-iskun takia. Hän ei kuitenkaan pääse paikalle, hän on tullut perunaan. 80 000 siirtymään joutunutta ihmistä, jos Turkista otettaisiin 240 miljoonaa euroa tarvittaisiin hypoteettisesti näiden kustannusten kattamiseen. Sitten tavoitteet kaksi ja kolme. Schengenin palauttaminen ja oikeudenmukainen jako jäsenvaltioiden kesken. Käsittelen nämä asiat yhdessä, koska ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Keskeisin kysymys neuvotteluissa lähiviikkojen ja kuukausien aikana on varmasti Dublinin järjestelmän uudistaminen. Päähaasteet ovat sellaisia, että on saatava Dublin toimimaan jälleen tehokkaasti. Pakolaiset on jaettava oikeudenmukaisemmin, samalla on vältettävä toissijaista siirtymistä. On pyrittävä vakauttamaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Pari esimerkkiä. Meillä on tarkoituksena kehitellä indikaattoreita, jotta voidaan paremmin valvoa jokaisessa jäsenvaltioissa niitä minimistandardeja, joita on noudatettava vastaanottokeskuksissa. Lisäksi haluamme tehdä ehdotuksen arviointijärjestelmän luomiseksi, jotta voidaan arvioida vastaanottooloja samantyyppisesti kuin Schengenin arviointijärjestelmä. Komissio tällä hetkellä työstää kaikkea tätä. Budjetin kannalta uudistus vaatisi lisäresursseja, jotta voitaisiin siirtokustannukset, vastaanottokeskusten toiminta ja lisää vastaanottoinfrastruktuurin rakentaminen. Ymmärtän, että ette voi puhua yksityiskohdista, koska nykypoliittisissa oloissa emme yksinkertaisesti tiedä, mihin poliittiset trendit tässä siirtyvät. Tämän loppuviikon ja maaliskuun huippukokouksessa varmasti edetään. Sitten neljäs tavoite laittomien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden, jotka eivät turvapaikkaa saaneet, palauttaminen. Me pyrimme vahvistamaan yhteistyötä Pakistanin, Afganistanin, Bangladeshin, Marokon ja Saharan eteläpuolisten maiden kanssa. Ja me keskitymme siis näihin kolmansiin maihin, jotta saadaan takaisinottosopimukset, koska suuri osa siirtolaisista, jotka tulevat Kreikkaan ja Italian tällä hetkellä, tulevat näistä maista. Me teemme läheistä yhteistyötä Frontexin kanssa, IOMn ja muiden kanssa – jotta saadaan integroitu palautuksen hallintajärjestelmä ja rajapaketti joulukuulta, jonka jo mainitsin, sisältää ehdotuksia, jotta voidaan parantaa Frontexin mahdollisuuksia tukea näitä palautuksia. Riippumatta sitä, mitä juuri sanoin, niin haluaisin sanoa, että erityisesti palautusten osalta, mutta myös muiden politiikan alojen osalta, jotka liittyvät siirtolaisuuteen ja turvapaikkaan, turvapaikanhakijoihin. Meillä ei ole lainsäädäntöongelmaa niinkään, vaan täytäntöönpano. 40 prosenttia saatiin palautettua viime vuonna, 60 prosenttia niistä, jotka olisi voitu palauttaa, jäi palauttamatta. Ja sitten tuo viides poliittinen tavoite, lähdön syiden vastainen toiminta Afrikassa ja lähi En puhu tästä aiheesta yksityiskohtaisesti, kun se ei liity ainoastaan omaan pääosaston, home pääosaston, tämä liittyy ulkopolitiikkaan. Haluaisin kuitenkin mainita, että se ala, jonka home pääosasto kattaa, puhutaan alueellisesta kehityksestä lähi Pohjois-Afrikassa ja Afrikan sarven alueella. Sitten puheenjohtaja yhteenvedonomaisesti Se konteksti, jossa me tuemme jäsenvaltioita, on siirtynyt merkittävästi. Meillä on Euroopan neuvoston kokous tänään, ja kun ajatellaan, miten siirtolaisvilat vaihtelevat ja alkukattakulku ja kohdemaat vaihtelevat, tämä on hyvin ilävä tilanne. Voidaan toivoa, että maaliskuun loppuun mennessä tiedämme vähän paremmin – mihin suuntaan poliittiset johtajamme haluavat kulkea. Siirtolaisuuteen liittyvät asiat ovat osittain jo neuvotteluissa, osittain asiat tulevat vielä esiin ja voi olla, että nykynäkymät muuttumat rajoitustarpeen osalta. Riippuen poliittisista päätöksistä saattaa syntyä uusia haasteita. Haaste saattaa olla se, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä siirtolaiskriisiä ole joutuneet käsittelemään, kuten muut, kohtaavat tilanteen, jossa he ovat heikommassa asemassa, kun ajatellaan AMIFin ja ISFn tukea. Silloin tuetaan lähinnä niitä maita, joihin siirtolaiset ensin tulevat, Italia, Kreikka ja Espanja. Eikä niin paljon tule että niitä maita, jotka ottavat paljon näitä lopulta vastaan, Baltian maat ja muut. Emme tietenkään tiedä vielä, mikä on poliittinen suuntamme, mutta tämä on kuitenkin pidettävä mielessä, kun nyt harkitsemme tulevia rahoitustarpeitamme. Siksi on tärkeää ainakin ylläpitää mahdollisuus huolehtia ainakin minimitarpeista, jotta voidaan toteuttaa yllä mainittuja tavoitteita odottaen selkeää poliittista suuntaa. Arvoisa puheenjohtaja, olemme aivan erityisoloissa tällä hetkellä, kuten tekin sanoitte. Ja siitä syystä me tarvitsemme ensinnäkin vähän joustoa täytäntöönpanoon siirtolaisuuden alalla tämän valiokunnan asiakirjasta näin, että tämä on yksi tavoitteista, joka teilläkin on muotoiltuna. Ja toiseksi luultavasti tarvitsemme merkittävästi lisävaroja, riippuen siitä, miten politiikan täytäntöpano toteutuu vuoden 2007 budjetin osalta ja väliarvion arvion osalta. Kiitos. Merci, monsieur Oel. Vous n'avez pas une tâche facile. Kiitoksia, herra teillä ei ole helppo tehtävä. Nyt sitten katsotaan, valti- valtioiden ja hallitusten päämiehet tekemään päätöksen niin kauan kuin brittikansanäänestystä ei ole pidetty. Sitten Sakari Vuorensola, joka johtaa Frontexin yksikkö, joka on vastuussa hyvästä hallintotavasta. Thank you, Mr. Chair. Uh, first... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kovasti tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään tämän valiokunnan edessä. Tämä on myös minun ensimmäinen kertani täällä, joten toivon eh, voivani vastata odotuksiinne. Eh, toiseksi välitän eh, viestin toimitusjohtajaltamme Fabrice Legeriltä, joka ei valitettavasti voinut tulla tänne, siksi minä olen täällä korvaamassa häntä. Yritän jakaa tämän esitykseni kolmeen osaan. Ensinnäkin yleisesti tämänhetkinen tilanne ja Frontex siinä. Sitten toiseksi muutama sana viime vuoden kehityksestä Frontexissa ja haasteista. Ja kolmas osa käsittelee tulevaisuuden näkymiä ja haasteita siellä. No niin, lähdetään tästä ensimmäisestä elementistä, nimittäin yleistilanteesta. Kuten te olette täällä jo keskustelleet, me kohtaamme suuremman ilmiön, jonka juuri syyt ovat kolmansissa maissa. Ihmisten pitää sieltä lähteä. He, hakevat pakolaista tai statusta tai mm, suojaa he kulkevat läpikulkumaiden kautta, he ovat ihmissalakuljettajien käsissä ja sitten tulevat Schengenin ulkorajoille. Ja siellä Frontex on aktiivinen. Ja sitten rajan jälkeen he ovat jälleen jäsenvaltioiden viranomaisten käsissä joko turvapaikkaprosessia varten tai mm, uudelleen sijoittamista varten. Joten tässä on kokonainen pitkä ketju eri osia, Frontex on yksi linkki. Frontex on se ketjun osa ulkorajalla, jossa me yritämme auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka kohdistuu erittäin kova paine johtuen tästä tilanteesta. Tuossa kohdassa Frontex on se, joka yrittää ne määrärahat, joista te täällä keskustelette, panna käytännön toimintaan. Määrärahat ovat vain puolet ratkaisusta. Toinen asia on se, että miten noita määrärahoja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja auttaa paineen alaisena olevia jäsenvaltioita. Ja erityisesti tässä tämänhetkisessä tilanteessa, jossa Frontex sinänsä, sillä ei ole toimeenpanovaltaa. Meidän äh, henkilökuntamme ei tee sitä työtä, vaan jäsenvaltioiden äh, poliisiviranomaiset, rajavartijat, äh, lainvalvontaviranomaiset ovat niitä, joilla on toimeenpanovalta ja ne, he tekevät ikään kuin työn. Frontex on paikalla helpottamassa, auttaa jäsen, muita jäsenvaltioita auttamaan sitä jäsenvaltiota, joka on äh, pulassa, tässä tapauksessa erityisesti Kreikka ja Italia, joten Frontex koordinoi näitä muita jäsenvaltioita, jotka tulevat paikalle auttamaan Kreikkaa ja Italiaa. Ja siinä meidän otsakkeen kolme määrärahat, suurin osa meidän määrärahoistamme menee, me rahoitamme eh, näitä Äh, vierailevia viranomaisia, jotka tulevat muista jäsenvaltioista, jotka auttavat Kreikkaa noilla saarilla, joille sitten järjestelykeskuksia perustetaan tai Italiaan, tai rahoitamme myös näitä ylimääräisiä äh, aluksia, valvontaa aluksia, helikoptereita, lentokoneita, jotka valvovat äh, tätä aluetta ja auttavat sitten rajavalvonnassa. Ja saatatte ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa, jossa siirtolaisten määrä, ihmisten määrä, jotka yrittävät laittomasti ylittää rajan, on räjähtänyt, niin Frontex yksin ei voi tehdä kovinkaan paljon. Me olemme täysin riippuvaisia jäsenvaltioiden yhteistyöstä, joten mitä enemmän määrärahoja annatte Frontexille EUn budjetin kautta, sitä enemmän me tarvitsemme sitä, että jäsenvaltiot tulevat paikalle ja auttavat ja tekevät työtä, jotta me voimme käyttää näitä määrärahoja mahdollisimman tehokkaalla tavalla, joten nämä rahat yksin ja Frontexin käsissä ei auta paljon, vaan ne jäsenvaltiot, jotka tuovat resurssinsa sinne, se on sitä toimintaa, jota me yritämme helpottaa. Tässä tämä yleiskuva. Viime vuonna 2015 jo, kuten kuulimme, meidän budjettiamme nostettiin 30 miljoonalla eurolla, 114 miljoonasta 140 miljoonaan euroon. Tässä teidän suuressa mittakaavassa niin tämä on pieni summa, mutta meillä se on merkittävä summa. Me onnistuimme myös rekryto- aloittamaan noin 80 uuden henkilöstön jäsenen rekrytoinnin ja me näemme jo nyt, että uusien työntekijöiden rekrytointi, niin, anteeksi unohdin mainita, että vaikka meillä onkin nämä ylimääräiset työntekijät organisaatiokaaviossamme teidän budjetitarkistustenne kautta, vuotta viime vuonna, niin silti me osallistumme näihin leikkauksiin tähän viiteen prosenttiin, josta sovimme, joten tuo perusura henkilöstömäärä, jonka päälle me lisäämme noin uudet paikat, niin silti me olemme mukana tässä henkilöstöleikkauksista. Eli siis me poistimme vähensimme kaksi paikkaa viime vuonna, vaikka siis saimmekin 80 virkaa lisää. Tällä tavoin osallistumme siis budjettileikkauksiin. Frontexilla ei ole isäntämaan kanssa toimipaikkasopimusta Puolassa. Tämä tarkoittaa, että meidän henkilöstömme status tuossa maassa on vielä vähän epäselvä. Meillä on varsin alhainen Meillä, äh, kerroin, äh, korjauskerroin äh, palkoissa Puolassa, kuten voitte ymmärtää. Ja kaikki tämä on johtanut siihen, että Frontex ei ole kovinkaan kiinnostava työpaikka kokeneemmille asiantuntijoille kaikista EU-jäsenvaltioista. Tämä jo on haaste meille. Se oli meille haaste jo viime vuonna. Myös Kieli on pieni ongelma, kun meillä on perheitä, puolisoita ja lapsia. Ei ole kovinkaan helppo integroitua Puolaan kielimuurin takia. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa henkilöstämme asuu kahdella paikakunnalla, siis alkuperämaassaan ja Puolassa. No, katsotaanpa sitten tulevaisuuteen. Me olemme suunnitelleet budjettimme ensi vuodeksi komission mm, äh, uuden Frontex-asetuksen mukaisesti, kuten juuri kuulimme, niin yksi elementti komission paketista on se, että Frontexille annetaan uusi äh, laajennettu mandaatti, uusia tehtäviä ja samaan aikaan äh, seuraavan kolmen vuoden aikana 2017, 18, 19 lisätään budjettiamme ja henkilöstömääräämme. Eli tämänhetkisestä 400 meidän tulisi kasvaa vuoteen 2020 mennessä tuhanteen työntekijään. Ja kuten jo selitin, voitte varmaan kuvitella, millainen rekrytointihaaste tuo on tässä ei ole kyse pelkästään logistisesta haasteesta, vaan myöskin siitä, että meidän täytyy löytää 600 pätevää henkilökunnan, henkilöstön jäsentä, jotka ovat asiantuntijoita rajavartioston, poliisitoiminnan tai palautusten alalla. Tämä on haaste ja tämä en täytyy ottaa huomioon, että me ehkä rekrytoimme näitä henkilöitä jäsenvaltioiden rajavart rajavartiolaitoksilta ja millainen vaikutus sillä sitten voi olla jäsenvaltioiden rajavartiolaitosten kykyyn tehdä työnsä, joten tilanne on varsin mielenkiintoinen. Sitten ehkä muutama sana näistä uusista tehtävistä, joita meillä on suunnitteilla. Me nyt jo annamme jäsenvaltioille riskianalyysejä ja suosituksia rajoilla syntyvistä vaaroista. Me äh, koordinoimme jo yhteisiä operationaalisia toimia. Me jo äh, palautamme tai tuemme jäsenvaltioita palauttamaan äh, henkilöitä alkuperämaihin. Komissio on tämän lisäksi ehdottanut, että meidän pitäisi kehittää uusi toiminta, joka on rannikkovartiotoiminta. Komissio ehdottaa tarkoittaa, että meidän täytyisi palautusten määrää lisätä huomattavasti. Tällä hetkellä me Frontexin koordinoimien palautusoperaatioiden kautta palautamme noin 3000 ihmistä per vuosi. Nyt suunnitelma tulevaisuudessa olisi, että meidän pitäisi tämä luku kymmenkertaistaa, joten tämä on varsinainen haaste kyllä palautustoiminnallemme. Ja sitten meillä olisi myös joitakin tehtäviä liittyen jäsenvaltioiden äh, kykyyn arvioida työnsä, äh, työnsä tekemisen laatua, niin meidän pitäisi sitäkin pystyä arvioimaan. Tässä on kovasti haasteita meille. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kyllä. Kiitoksia. Ihan vain yksi kysymys onko tehty päätös Puolan viranomaisten ja Frontexin välillä tästä toimipaikasta? Mr. Chairman, unfortunately I... Puheenjohtaja, valitettavasti minun on sanottava, että ei, ei, tällaista ö, toimipaikkasopimusta ei ole tehty Puolan hallituksen kanssa. Me olemme vielä neuvotteluissa. Ja... Täytyy puhua herra Tuskille tästä. Sitten Rova Tomaa. Oui, monsieur le président, merci. Puheenjohtaja, kiitoksia. Nyt on varsin vähän aikaa keskustelulle, joten ihan vain sanoisin herra Öölille, että jaamme teidän kaksi pääongelmaanne, nimittäin jousto ottaen huomioon vaikeudet mm, arvioida täsmällisesti tai sanoisin jopa kun ajatellaan, pitäisi arvioida satojen miljoonien tarve tulevina vuosina, sitten joustoa tarvittaisiin. Ja tietysti vielä budjettivaliokuntahan joutuu näin sanomaan tähän, tarvitaan sopiva dimensio ajatellen tilanteen. Nythän ei todellakaan näin ole. 2016 vuoden yhteydessä näin sanottiin jo, mutta että käytettäisiin enemmän kuin edes voimme käyttää liikkumavaraa ja joustavaraa, jota nyt on olemassa. Joten haluaisin hiukan kuvaa siitä, miten tulevat vuodet tässä, näissä kysymyksissä tulevat profiloitumaan. Sitten kiitän teitä, äh, hyvä johtaja, näistä selvityksistä, mutta olen nyt, nyt teidän vuoron jälkeen vieläkin huo, enemmän huolissani Otitte esille ongelmia, joita on tästä toimintapaikasta ja ohjesäännöstä ja selkeästä äh, tahdon puutteesta. Tämähän on aika apokalyptista toimintaa. Ehkä ymmärsin jotakin väärin, mutta tietenkin Olennaista on koordinaatio toimijoiden kesken, mutta eh, koordinaatio, Siis tässäkin tulee esille ja sitten rannikkovartiostosta ehkä ymmärsin huonosti, mutta tun, puhuitte miljardista, 1,2 miljardista Tämäkin tuntuu aika huomattavalta summalta minusta. Ja sitten mm, tämän kaiken pitäisi olla operatiivisella tasolla kesään 2016 mennessä, joten mikä nyt on tilanne? Mm, minkälainen budjettilanne on nyt, mehän emme vielä tiedä, tai sitten onko, onko minulla käynyt jotakin huomaamatta, millä tavalla tullaan jatkossa toimimaan un nouvel euh, instrument Vaaditaanko nyt taas joku budjetin ulkoinen väline, jotta tämäkin ongelma ratkaistaan? Nyt ainakin tuntuu, että olemme aika epäselvässä tilanteessa, ikään kuin sumussa. Haluaisin rauhoittaa rouva Tomalle, että meillä on vielä 35 minuuttia keskustelua varten. Niin mistä löytyvät nämä tuhat ihmistä, ketkä ovat Varsovassa ja missä muut sitten sijaitsevat? Monsieur le directeur, voulez-vous répondre à madame... Johtaja, voisitteko te vastata Rova Tomalle ja sen jälkeen valiokunnan halukkaat saavat puheenvuoron. Mutta ensin vastaus Rova Tomalle. Monsieur le Président, d'abord se coordonner un peu sur les rôles qui répond à quoi. d'abord pour... Voidaan tässä hieman koordinoimaan ensin, kuka vastaa ensin Rova Toman kysymys budjettivaikutuksista, kun luodaan rajavartiosto, rannikkovartiostovirasto. Tämähän jatkuu vuoteen 2020 saakka, joten on rahoitusohjelma, joka on laadittu katettu otsakkeen kolme sisällä ja sitä tullaan lisäämään vuoteen 20 mennessä. Tietysti on kyse myös siitä, mitä tehdään näissä muissa asioissa, kun pyritään vastaamaan maahanmuuttopaineeseen, maahanmuut- turvapaikkakysymyksiin ja tällä jotka liittyvät virastoon, jota tämä suorempaan koskee. Tässä on kaksi budjettikohtaa. Ensinnäkin pitää saada täsmällisempi, täsmällisempi arvio tulevan vuoden tarpeista, mitä tehdään 2017 budjetin yhteydessä sitten toisaalta mitä tulee uudelleen rahoituskehyksen vuoteen 2020 mennessä, tässäkin pitää kartoittaa tarpeita aina vuoteen 2020 saakka ja sitten keskivaiheen tarkastelun yhteydessä, mitä tulee monivuotisen kehityksen, niin jos tarvetta on, niin pitää sitten sopeuttaa rahoituksesta valmiutta tarpeisiin. Tässä vaiheessa emme varmastikaan pysty antamaan täsmällisiä lukuja, mutta viimeistään 2017 näin tapahtuu budjettikäsittelyn yhteydessä ja sitten muut liittyvät sitten mahdollisiin komission uusiin ehdotuksiin. Annan puheenvuoron tässä vaiheessa kollegalleni. Thank you very much. Chester. on... Niin, kiitos oikein paljon. Yksi asia, jonka edustaja Toma otti esiin, on se, että hän on huolissaan tästä epävarmuudesta, jonka minäkin otin esiin. Yksi esimerkki ehkä. Tämä esimerkki liittyy Dublinin asetuksen uudistukseen. Tällä hetkellä vaikka tietenkin samalla tarkkailemme sitä, mihin keskustelu menee tulevina viikkoina. Meillä on kolme tavoitetta uudistusten osalta. Ensimmäinen olisi se, että pidetään yllä status quoa pitkälti sellaisenaan, että e- otetaan huomioon tuo kriteeri, joka on se maa, jossa ensin tullaan on alueelle. Kreikan osalta erityisesti, jos paine on tällainen, niin tilanne olisi sietämätön. Toinen vaihtoehto olisi, että ylläpidetään tuota kriteeriä ensimmäisestä maantulomaasta Dublinin asetuksen alla, mutta tunnustettaisiin, että tilanne tällä hetkellä on sellainen, että tarvitaan tällainen kriisijärjestelmä, joka hoitaa sisäiset siirrot, koska Kreikka ei voi selvitä nykypaineesta. Eli nyt on sisäisen siirron järjestelmä, jota voitaisiin käyttää. Eli voitaisiin käyttää jo tehtyä sopimusta ainakin lähitulevaisuudessa. Ja kolmas vaihtoehto olisi siis, se, että poliittisesti päädytään tilanteeseen, jossa voitaisiin keskustella pysyvästä siirrosta Dublinin alle ja budjetin osalta tämä olisi ihan eri tilanne. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä vähän abstraktimmin esitin puheenvuorossani. Eli meidän pitää odotella vähän muutama viikko, jotta nähdään, miltä komission ehdotukset näyttävät. Ja tällä voi olla vaikutuksia myös budjettilaskelmiimme. Ajattelin, että voisi olla hyödyllistä antaa teille tämä esimerkki. Toki muitakin voi olla. Kiitos. Bien. Hyvä. Sitten tuhannen toimijan jako. Minkälainen henkilökunnan määrä Varsovaan, entä sitten rajalle? Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Suunnitelma on Tietenkin meidän täytyy ymmärtää, että tämä on vasta komission ehdotus. Meidän täytyy katsoa, miten se kehittyy, mutta suunnitelma on, että suurin osa näistä ihmisistä työskentelee päätoimipisteessä. Kuitenkin operaatioissamme eh, jatkuvasti sekä Italiassa että Kreikassa että joissain eh, muissa paikoissa meillä on henkilöstön jäseniä kierrätyksessä eh, siis vaihtelevat siellä ja heidän määränsä tulee lisääntymään arvioin, että noista 600 uudesta eh, henkilöstä tai tuhannesta kokonaisuudessaan, niin 1000 tai 200 työntekijää kiertojärjestelmässä työskentelisi paikan päällä rajoilla tukemassa jäsenvaltioita siellä. Mutta tämä on hyvin karkea arvio, koska vielä olemme kovasti valmisteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa. Kaikki riippuu tämän uuden asetuksen tuloksesta. Merci, Monsieur Omarji. Kiitoksia sitten edustaja Omarji. Monsieur le Président, merci. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluan kiittää komissiota näistä esityksistä. Viisi tavoitetta, jotka minun mielestäni osoittavat kuinka poliittiset johtajat Euroopassa ovat epäonnistuneet ja samoin päätöksenteko on epäonnistunut. Te tunnutte äh, antavan paljonkin toivoa Eurooppa-neuvoston kokoukselle, joka alkaa tänä iltana illallisilla. Mutta jos nyt uskon lehdistötiedotteisiin, he vain syövät illallista. Ja on kerrottu, että mitään päätöksiä tänä iltana ei tehdä Tämä on vasta lähtökohta ja pitää odottaa maaliskuulle saakka, kun taas kriisi on vallalla nyt ja olisi kiire tehdä päätöksiä näistä viidestä kohdasta. Kuulen, mitä te tässä sanoitte, mitä tulee avusta Italialle ja Kreikalle, mutta kun puhutaan sitten ulkorajojen valvonnasta, niin täytyy olla myös objektiivinen ja korostaa, että puuttuu budjettitukea. On, budjettitukea ei juurikaan ole annettu Kreikalle tähän mennessä ja pitää myös korostaa, että solidaarisuutta puuttuu tämän maan suhteen ja voidaan vain kuvitella, miten absurdi tilanne on jos tämä tarkoittaa sitä, että maa joutuu poistumaan Schengenin alueelta kun on kyse sitten Schengenistä. Viime vuosisadalla vapaustaako sitä, että erilaiset muurit kaatuivat. Nyt, nyt tämän kriisin yhteydessä nähdäänkin, että uudestaan rakennetaan muureja ja kyseenalaistetaan koko Schengenin järjestelmä – ja näin nähdään sitten turvallisuus ja edistys, ja onhan tämä nyt aika e- erikoinen tilanne. Ja vielä tähän viimeiseen tavoitteeseen on selvää, että kyseessä on meidän yhteisesti jakamamme tavoite, mutta sekin aiheuttaa sen, että syvästi kyseenalaistetaan eurooppalaista politiikkaa, jos me haluamme muuttaa termejä, miten hoidamme kehitysyhteistyöapua muussa Afrikan kanssa. Kiitoksia, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Joten tartun tilaisuuteen ja esitän itse muutaman kommentin. Niin jälleen kerran, mitä komissio on aikaan, on varsin huomattavaa, sama koskee Frontexia, mutta Tilastot, joihin te viittasitte, niistä saan sellaisen vaikutelman, että on tietty epäsuhta pyrkimysten välillä, jotka on ilmaistu, siis tavoitteet, ja sitten todellisuus, joka on oma asiansa. Joka päivä 3000-5000 pakollista tulee, ja syyskuusta lähtien on palattu 650 henkilön No näin hallitusten päämiehet ja johtajat voivat antaa julkisia tiedonantoja, mutta ei tämä mitään ongelmia ratkaise. Sitä paitsi sisäinen siirtohan on epäonnistunut ihan täysin jokaisella jäsenvaltiolla on oma turvapaikkapolitiikansa vähän. Joissakin maissa voidaan, voi alkaa tehdä työtä heti, joissakin maissa turvapaikanhakijat voivat odottaa vuoden. Korvaustaso on aivan eri maasta toiseen, vastaanotto vaihtelee maasta toiseen ja maahanmuuttajat sitten valitsevat paikkansa. Vieläkin muistan tämän kuuluisan tapahtuman, johon Lux, josta Luxemburg ilmoitti kaudellaan, jotta Luxemburgiin vietäisiin, sinne, sinne tulisi lentokone ja toisi sen syrjässä, mutta he eivät sinne halunneet kuitenkaan mennä. Meillä oli paikalla parlamentin puhemies, kaikki viranomaiset olivat paikalla. Tämä oli todella suur, iso spektaakkeli, mutta osoitti, miten helppoa ei ole näitä sisäisiä siirtoja tehdä. Ja vielä, mikä tässä tavoitteena sitten on sisäisessä siirrossa? Muutama sata kunta ihmistä vai muutama tuhat, tuskin enempää. Sitten Frontexin toimivaltuuksista. Minua hämmästyttää se, että ei käsitellä niinkään paljon rajalla olevia, vaan kaikki puhuvat tästä toimintapaikasta niin kuin kyseisestä keskushallinnosta. Ja kuitenkin on varsin vaikea vaikea ymmärtää, onko tämä Frontex, joka ei pysty houkuttelemaan työntekijöitä vai johtuuko siitä, että paikka, toimintapaikka on Varsovassa ja Varsova ei vieläkään ole allekirjoittanut sopimusta tästä toimipaikasta, eihän sekään mitenkään tilannetta helpota. Voisitteko vielä täsmentää, mitä tällainen toimenpaikkapäätös mahdollistaa? Voivatko lapset näin saada käydä koulua siellä vai liittyykö tähän verotukseen kysymyksiä myös? Voisitteko täsmentää, mitä seurauksia syntyy toimenpaikkapäätöksestä? Ja sitten eh, herra Presa, me tarvitsisimme jonkinlaista arviointia kaikista näistä hypoteeseista, jotta voitaisiin mitata, miten tämä vaikuttaa tulevien vuosien talousarvioihin. Ja sitten talohan tässä jo palaa, mutta nyt odotetaan ensin päästään 2000 sitten 3000 työntekijän, no, ovathan menneet nettotavot aika uskon, uskomattomia. Teillä on nyt uusi rekrytointijärjestelmä, mutta tilanne on aika surrealistinen ja mietitään, miten EU voi hallinnoida tätä ja onko oikeassa pohjaakaan. Tämähän voi johtaa hallitukset varsin byrokraattiseenkin toimintaan. Ja tämä varmasti sitten vaikuttaa vielä enemmän teidän tehtäväänne, kun pitäisi hyväksyä Tunnemme kyllä myötätuntoa teitä kohtaan, teitä kaikkia kohtaan. Miten nyt toimia tehokkaasti tällaisissa rajoituksissa ja näin virallisissa tiukoissa puitteissa? Niin. Jos voisitte vielä vastata näihin kysymyksiin. Kollegoilla ei ole muuta kysyttävää. Meillä on tarkoitus alkaa äänestää kello 12 ja sitten on vielä tiedonanto 11.45. Ehkä lopetan tämän istunnon siinä vasta hiukan aikaisemminkin, siis varten vain 12, mutta jos teillä on vielä toiveita, kommentteja, niin luonnollisesti meillä on aikaa kuunnella. Herra Presa. Euh, merci, monsieur le président. D'abord... Kiitoksia puheenjohtaja. Välttäisin, jotta laitetaan väärinkäsitykset, komission ehdotus luoda tällainen rajavartiosto ja rannikkovartiosto. Tähän liittyy rahoitusosuus, joka liittyy tähän ehdotukseen ja sen lähetetään lainsäädäntö, lainsäätelijä myös parlamentille ja näin ollen täsmäinen arviointi kustannuksista ja kustannusten jakamisesta se löytyy tästä rahoitusselvityksestä, joka kattaa kauden vuoteen 2020 saakka mukaan. Ei ole, tätä ei ollut mukana näissä meidän kalvoissamme mutta ei mitään ongelmaa. Voimme lähettää teille uudestaan tämän rahoitusselvityksen teille, jotta vältytään sellaista vaikutukselta, että yritämme peitellä tietoja. Tiedot ovat kyllä saatavilla. Sitten, miten 5 prosentilla on vähennetty Frontexin varoja, kuten te tiedätte, on olemassa päätös, joka toimintavainen sopimus, jossa todetaan, että 5 prosentilla pitää vähentää henkilökunnan määrää budjettitoimielimissä, mutta myös erityisvirastoissa ja tällä hetkellä nyt käsittelemme budjettia ja tätä varten on luotu toimijoiden välinen työryhmä ja päätökset henkilöstö päätökset tehdään vuosittaisessa menettelyssä komission ehdotusten pohjalta ja budjettivallankäyttäjien valvonnassa. Ja Frontexin kohdalla puhutaan työpaikkojen lisäämistä, joka jo on perusteltua. Pitää katsoa näitä nettotuloksia ja vaikutuksia. Nyt jos sallitte, niin antaisin puheenvuoron Matias Ölille. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Käsittelen kysymykset esitetyssä järjestyksessä. Sitten Mashi puhui siitä, että ei ole solidaarisuutta Kreikan suuntaan eikä riittäviä varoja. Hän on jo poistunut salista, mutta ehkä saadaan pöytäkirjaan kuitenkin tämä vastaus. Haluaisin vain muistuttaa siitä taloudellisesta tuesta, jota EU on Kreikalle tähän mennessä antanut kaiken kaikkiaan kansallisten ohjelmien puitteissa AMFin ja ISFn e 509 miljoonaa euroa 2014-2020. Rahat, joita on annettu Kreikan tukemiseksi, jotta voidaan lisätä kapasiteettia ensin vastaanoton osalta, turvapaikkapäätösten osalta, kotouttamisen, palauttamisen ja rajavalvonnan valvonnan ja ihmissalakauppiaiden vastaisen toimiin. Ensimmäinen rahoitus 33 miljoonaa euroa annettiin syyskuussa 2015 ja lisämaksu tehdään pian 36 miljoonaa ennakkorahoitusta vuonna 2016. Lisäksi komissio on antanut käyttöön hätä apua merkittävän määrän, noin 145 miljoonaa euroa AMIFin puitteissa, ISFn puitteissa, Kreikan tueksi, joko suoraan Kreikan viranomaisille tai kansainvälisille järjestöille, jotka täytäntöönpanevat toimia. Maassa ovat täytäntöönpaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yksi esimerkki Kreikka sai vähän aikaa sitten, ja meillä oli UNHCRn kanssa sopimus, yli 88,0 miljoonaa euroa, jotta voidaan rakentaa 20 000 vastaanottopaikkaa Kreikkaan. Noin 70,3 on maksettu ennakkomaksuna tällaisen hätäavun osalta, jos yhdistellään kaikki myös kansallisten Kreikan ohjelmien osalta ja hätäavun summa. Kreikka on ensimmäisenä saanut sisäasi joiden osalta yli 155 miljoonaa euroa. Haluaisin myös mainita, ottaen huomioon järjestelykeskusten rakentaminen, jonka mainitsin, EASO ja Frontex ovat paikan päällä Kreikassa. Ja Home pääosasta on lähettänyt neljä kollegaa Kreikkaan ja neljä Roomaan jotta voidaan tukea sisäisten siirtojärjestelmien osalta. Ja me totta kai olemme edelleen valmiita solidarisuuteen Kreikan suuntaan vankajassa tilanteessa. Kuitenkin haluaisin todeta, että nyt Kreikan todella täytyy lähteä käyttämään mahdollisuuksiaan panna kansallisia ohjelmia. Ja viimeisenä kohtana komissio on myös antanut rakennerahastoja käyttöön vastaanottokapasiteetin rakentamista varten. Euroopan sosiaalirahasto toimiin, jotka liittyvät sosiaaliseen kotouttamiseen. Tässäkin on siis varoja käytössä. Tällainen katsaus vain, jotta voin osoittaa, että solidaarisuutta on kyllä osoitettu Kreikan suuntaan. Puheenjohtaja, teillä oli kysymyksiä. Ne liittyvät sisäisen siirtojen järjestelmään ja alustuksessanikin sanoin, että täytäntöönpano ei ole tietenkään tyydyttävää myöskään komission mielestä. Mutta yhden asian haluaisin sanoa sellaisen, että ei saa unohtaa. Sisäisen siirron järjestelmä on kahden vuoden mittainen. Syytähän on se, että komissio ehdotti alun perin paljon lyhyempää kautta, mutta sitten useat jäsenvaltiot aivan oikeutetusti argumentoivat, että heidän pitää rakentaa ensin kapasiteettia. Joissain Itä-Euroopan maissa, jos halutaan sisäisesti ihmisiä siirtää, niin siellä ei ole vielä mahdollisuuksia, koska ei ole ollut pakolaisia. Tarvitaan keskuksia ja niin edelleen. Ja siksi kompromissi, johon lopulta päädyttiin, oli se, että järjestelmä olisi voimassa kahden vuoden ajan. Joten aivan totta, jäsenvaltiot voivat argumentoida, että tähän mennessä ei ole sisäisesti siirretty, mutta tulevaisuudessa siirretään. Ja toinen seikka, jonka haluan tällä avoimesti sanoa, on se, että järjestelmän tulisi jo olla pakollinen – mutta usein monissa tapauksissa pyritään sopimukseen pakolaisten kanssa. Me olemme esittäneet sisäisen siirron järjestelmää diasporien kehittymisen takia joissain jäsenvaltioissa. Ja tämä johtaa edelleen siihen, että ihmiset eivät halua lähteä sinne, missä ei muita vielä ole – ei halua olla ehkä ensimmäinen eritrealainen Virossa, vaan osa viiden tuhannen yhteisöä Saksassa. Kun ensimmäiset sisäiset siirrot on tehty, toivomme, että tällainen lumipalloefekti lähtee liikkeelle, että saadaan lisävauhtia tähän järjestelmään. Mutta olen kanssanne ihan samaa mieltä siitä, että tilanne ei tällä hetkellä ole tyydyttävä. Kuten sanoin, uudelleen järjestelmä toimii melko hyvin. Puhuitte pääsystä työmarkkinoille. Muistuttaisin oikeudellisesta tilanteesta. Jokaisen jäsenvaltion on sallittava pääsy työmarkkinoille yhdeksän kuukauden kauden jälkeen. Tämä on tilanne oikeudellisesti. Jäsenvaltiot voivat tietenkin tämä sallia aikaisemmin, jos niin toivovat. Mainitsitte myös asian, jonka otan viimeisenä esiin. Siirtolaiset näyttävät valikoivan tällä hetkellä. Arvionne on osu aivan oikeaan. Syy siihen on se, että nyt ei ole enää kunnolla toimivaa järjestelmää. Dublinin järjestelmä ei tällä hetkellä kunnolla toimi. Siksi hyvin nopeasti on löydettävä kompromissi uudeksi Dublinin järjestelmäksi. Ja silloin kaikkein tärkeintä on, että sääntöjä noudatetaan tapana, muuten tämä ei toimi. Kiitos oikein paljon annan kollegalle Frontexista puheenvuoron luvallanne. Uh, so... Kiitoksia puheenjohtaja. En vastaan muutamalla sanalla palautukseen liittyviin haasteisiin, sitten hiukan henkilöstöön, ja, jotka toimii paikan päällä ja sitten toimipaikkaamme. Operationaalisesta näkökulmasta haasteet laittomien, laittomasti maahan tulleiden palauttamiselle, niin me näemme tässä meidän toiminnassamme kolme suurta haastetta. Ensinnäkin meillä on hyvin paljon ihmisiä rajalla, jotka pitää ensin tunnistaa. Tämä on ensimmäinen suuri haaste. Yleensä nämä ihmiset, kuten sanoitte, joskus 2000 per päivä, jospa enemmän, niin usein heillä ei ole eh, mitään eh, henkilöstö, eh, henkilökortteja, ei minkäänlaisia papereita mukanaan ja suurin osa heistä sanovat, että he tulevat Syyriasta. Meillä on siellä henkilökunnan jäseniä, joilla on ja Me kutsumme heitä kulttuurineuvonantajiksi. He keskustelevat näiden ihmisten kanssa ja äidinkielensä kautta he pystyvät äh, helposti tunnistamaan, tuleeko tämä henkilö todellakin Etelä-Syyriasta tai äh, Itä-Syyriasta tai mahdollisesti Palestiinasta tai Pakistanista. Tämä on ensimmäinen haaste, miten tunnistamme ihmiset kun onnistumme tunnistumaan nämä henkilöt Kreikan viranomaisten kanssa, niin sitten heidät rekisteröidään. Toinen haaste on se, että rekisteröinnin jälkeen nämä henkilöt yleensä, ne, heillä on, menevät kahteen eri prosessiin. Palautusprosessiin niille ihmisille, joilla ei ole oikeutta jäädä, joilla ei ole tarvetta kansainväliselle suojelulle. Ja sitten toinen ryhmä, joka menee turvapaikkaprosessiin. Eli jos on todistusaineistoa siitä, että kansainvälistä suojelua tarvitaan. Ja tämä prosessi itse jo vie oman aikansa, ja se on jo Frontexin ulkopuolella, se on jäsenvaltion ja EASON prosessi. Ja tässä meillä on tällainen aika jakso, jonka aikana nämä ihmiset on laitettava jonnekin. Heillä on majoitettava, heillä on annettava lääkinnällistä hoitoa, ruokaa ja majapaikka. Tämä on tuo toinen haaste. Meillä ei ole riittävästi tällaista kapasiteettia näillä Kreikan saarilla tällä hetkellä. Tämä on toinen haaste. Ihmiset katoavat. Kahden viikon jälkeen me emme tiedä, mistä herra X tai Y on. He ovat kadonneet. Tämä on toiseksi suurin haaste. Identifiointi, sitten majoituskapasiteetti ja kolmas haaste sitten, kun meillä vihdoin on henkilö, joka olisi palautettava, niin meillä täytyy olla myös maa, joka on valmis ottamaan vastaan tämän henkilön. Ja tämä on todellinen haaste, mihin me palautamme näitä ihmisiä, jos alkuperämaa ei ole valmis ottamaan henkilöä takaisin. Tai jos alkuperämaa ei ole valmis antamaan matkustusasiakirjaa, koska he vaativat, että palautettavilla ihmisillä pitää olla jonkinlainen matkustusasiakirja. Komission ajatus on se, että meillä olisi tällainen oma eurooppalainen mm, matkustusasiakirja palauttamista varten, mutta tämä on vain kolikon toinen puoli, koska kolmannen maan on myös hyväksyttävä tämä eurooppalainen matkustusasiakirja palauttamistarkoitusta varten joten palauttamis toiminnassa on hyvin paljon operationaalisia haasteita. On helppo sanoa, että meidän on palautettava enemmän kuin 600 per vuosi, mutta se ei käytännössä ole ihan niin helppoa. Ja eh, jos sallinette, niin menen nyt siihen toiseen kysymykseen. Pyydän anteeksi, jos minulla menee vähän enemmän aikaa. En ollut ehkä riittävän selkeä sanoinen Frontexin äh, työntekijät eivät tee tuota työtä rajalla, vaan jäsenvaltioiden vierailevat virkamiehet. Ja meillä on tehtävä pitää jonkinlainen määrä jäsenvaltioiden rajavartioita, jotka ovat päteviä ja koulutettuja ja halukkaita työskentelemään meidän koordinoiduissa operaatioissa. Meillä on melkein 3000 rajavartijaa. Nämä ovat rajavartijoita, jotka työskentelevät päivittäin omissa jäsenvaltioissaan ja sitten tietyllä varoitusajalla heidät voidaan kutsua työskentelemään aktiivisesti meidän operaatioissamme, joten meillä on muutamia tuhansia rajavartijoita tässä valmiina ja he ovat niitä, jotka tekevät tämän työn. Ja meidän työntekijämme ovat siellä paikan päällä koordinoimassa tätä työtä. Tällä tavoin äh, Frontex toimii. Meillä on eräänlainen äh, rajavartioiden tietokanta, jotka ovat mm, pystyväisiä tätä työtä tekemään ja kun me sitten heidät tarvitsemme, me kutsumme heidät paikalle, rahoitamme ja koordinoimme heidän työtään noilla Kreikan saarilla. Siksi meidän henkilökuntamme jäsenet eivät niin usein ole siellä paikan päällä tai ainakaan niin suurissa määrin. Sitten toimipaikkasopimus, niin neuvottelua varten tarvitsee kaksi osapuolta. Tämä on se kysymys. Me olemme esittäneet Puolan hallitukselle kolme pääkysymystä, joiden pohjalta aloittaisimme toimipaikkasopimuksen sovit- neuvottelun tukea meidän paikallaolollamme. Tiedätte varmaan, että Frontex maksaa noin 4 miljoonaa vuosittain Varsovan toimipisteen vuokrakuluja. Ja toiseksi haluaisimme saada jonkinlaisen vakuutuksen siitä, että meidän henkilökuntamme jäsenet sen lapset voivat saada eurooppalaismielisen monikielisen koulun. Ja sitten kolmanneksi haluaisimme jonkinlaisen selvyyden statukseemme siellä, miten rekisteröidymme Puolaan mikä meidän statuksemme siellä on. Nämä ovat ne kolme kysymystä, joiden kanssa olemme jumissa olleet jo usean vuoden ajan, eikä paljon kaitistusta ole tapahtunut. Hämmästyttävää tässä on kyllä EUn toiminta. Kuka tässä johtaa ja kuka ohjaa? Varoja myönnetään puolella joka vuosi. Puolella on velvoitteita, joita se ei täytä. Tämähän on aivan tyrmistyttävää. Jos tällaisen nyt selittäisi sitten kansalaisille, niin kyllä he oikein ihmettelisivät. On tämä järkyttävää. No, en tässä hermostu. Kaksi puheenvuoropyyntöä lyhyesti, koska nyt kello on melkein vartevalle. 12, herra Rybi. Sydämestä kiitokset. Minua oikeastaan kiinnostaisi, miten yhteistyö Naton ja Frontexin välillä koordinoidaan ja mitään taloudellisia vaikutuksia sillä on Euroopan budjettiin. Deuxième intervenant, Madame Grasle. Rova Grasle. Tut me laita. Pyydän anteeksi, mutta joskus minulla kestää vähän kauemmin. Ymmärsinkö tämän oikein, että Kreikka nyt tästä maahanmuutto rahastosta saa 660 miljoonaa euroa. Sitten olisi kiva tietää, että mikä teidät saattaa niin optimistiselle tuulelle. Kyllä haluaisin kiittää teitä erinomaista työstä, mutta tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta olemme nähneet, että asiat Kreikassa eivät toimi laisinkaan. Mikä teillä nyt sitten asettaa niin toiveikkaaksi, että asiat nyt ryhtyvät toimimaan ja rahat päätyvät sinne, minne ne kuuluvat. Ja sitten tämä rahasto, kuka sitä valvoo ja miten ja milloin? Voilà, les questions été brèves. Niin lyhyitä kysymyksiä ja vastaukseenkin pitäisi olla lyhyitä, koska aika rientää. Monsieur Thank you, Mr. Chairman. Uh, as... Kiitoksia puheenjohtaja. Frontexista ja Natosta ihan lyhyt Vastaus, sitä ei ole vielä olemassa. Tällä hetkellä me vasta olemme laatimassa tätä yhteistyötä. Ja sitten me tiedämme enemmän. Joel. Uh, thank you very much on the, on the question posed. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gräslän kysymykseen 655. 655 miljoonaa euroa, ei 650 miljoonaa. kansallisin ohjelmiin ja hätäapuun on maksettu. Sanoin alustuksessani, että yhtä lukuun ottamatta järjestelykeskukset nyt toimivat Kreikassa. Me olemme paikan päällä tukemassa kreikkalaisia täytäntöönpanon osalta, että täytäntöönpanoista mitä on sovittu. Me olemme ottaneet tämän kaiken kaikkisen koordinointitehtävän. Ehkä voisi viitata yhteen seikkaan, joka saattaisi kiinnostaa. Jos katsotaan, miten paljon ihmisiä Kreikkaan on tullut, 850 000 ihmistä saapunut Kreikkaan. En sano, että tai mihin kaikki ovat menneet, mutta jos verrataan Saksan väestöön, pitäisi kertoa kahdeksalla. Eli saataisiin yli kuusi miljoonaa pakolaista, jotka olisivat tulleet Saksaan. Siksi Kreikan tilanne on niin vaikea, siksi on tärkeää antaa taloudellista tukea ja tukea maalle. Ja mitä valvontaan tulee? Ihan normaali menettely, tilintarkastus myös tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Meillä on uusi rakenne komissiossa ja kaikkea tätä ja tätä pannaan. Kiitos. Merci. Alors, la conclusion. Kiitoksia. Sitten ovat loppukommentit. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, vaatimaton panos johtopäätöksinä, mutta varmastikin tässä voimme sanoa teille, että me tulossa kesän neljä Euroopan parlamentti ei ole aivan tyytyväinen saamiinsa selityksiin, missä määrin ulkoisia toimia on ulkoistettu, vaikkakin tietysti Rova jo oli rehellinen ja antoi paljon lisätietoja. Mielestäni kuitenkin voin sanoa, että budjettivaliokunnan jäsenet ovat nyt jonkin verran suuttuneita tai harmissaan, koska kaikki argumentit, joita esitettiin, joilla perulteltaisiin näitä ulkoisia välineitä, ulkoisia Euroopan talousarviolle, on kyse sitten joustosta tai kohdantista. Tämä kaikki voitaisiin hoitaa budjetinkin kautta eri profiililla tietysti mm, puhumme näistä uudistuksista jatkossa vielä. Sitten varsinkin, koska kyseiset välineet eivät oikeastaan sen paremmin vastaa tähän kielelliseen tilanteeseen kuin EUn budjettikaan, joten emme ainakaan ymmärrä, mitä todellista lisäarvoa tästä nyt syntyy. Ja ikävä kyllä todetaan, että rahat eivät välttämättä edes päädy sinne, minne pitäisi, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, samoin muut budjettivaliokunnan jäsenet, jotka olivat Turkin matkalla mukana. Vielä lopuksi samat summat, samat rahasummat jotka käytetään näissä ulkoistetussa rahastoissa. Sama olisi tilanne, jos ne tulisivat budjetista, ehkä enemmänkin olisi varoja. Ja niin kuin sanon, hallinnointikuluthan lisääntyvät tästä entisestään, kun näin ulkoistetaan. No joka tapauksessa budjettivaliokunta on nyt hiukan harmistunut. Jotkut ovat lähes kapina nousemassa, jos viittaan puheenvuoroihin. Ja tämä myös lisää demokratista vaietta. Avoimuus kärsii, todellinen avoimuus ja samoin parlamentin valvonta ei toteudu. Sitten osakkeesta kolme. Tässä ainakin itse olen aika tyrmistynyt ja uskoakseni tämä on kuulunut kyllä muistakin puheenvuoroista valiokunnassa. Huoli on varsin suuri. Meillä ei ole kaikkia arviointeja 2017 tarpeista ja ymmärrän tämän kyllä ihan hyvin ja sanoin sen aikaisemmin jo, mutta on tämä tilanne silti hyvin huolestuttava. Ja varsinkin vaka- vakavintahan on se, että on sellainen vaikutelma, että välineet, jotka josta on ilmoitettu, niin ne eivät ollenkaan ole toimintakykyisiä. Kun ajatellaan näitä viittä missiota, joihin viittasitte herra Öl, jaamme tämän nämä näkemyksenne, mutta nämä tehtävät, joihin komissio viittasi, ne ei, niissä ei tunnu olevan ollenkaan tarvittavia resursseja, jotta voitaisiin toteuttaa näitä tehtäviä. Joten en tiedä, mistä on kyse, mutta ainakin neuvoston ilmo, puheenvuorot ovat aivan erilaiset verrattuna tähän tilanteeseen. Ja kun meille kerrotaan äh, pompöösistä, että aiotaan perustaa rajavartiosto, rannikkovartiosto, niin ei ollenkaan tule mieleen, että saadaan vain 500 toimia, joka olisi kentällä ja vastaisi koko EUn ulkorajasta, niin kyllähän tässä tulee mieleen vähän tärkeämmät resurssit, kun ensimmäistä kertaa tällaista kuulee. Ja niin Kreikan kohdalla, Kreikassahan, Kreikastahan käydään aika epätäyttä keskustelua minun mielestäni. Tapa, millä tämä asia esitään, aiheuttaa kyllä minulle ongelmia. Jos ajatellaan, että Schengen nyt vielä olisi olemassa ja että näin ollen meidän täytyy palauttaa ulkorajat, niin ei pidä mielestäni sanoa silloin yksinkertaisesti, että tämä virhe annetaan Kreikalle. Yritetään, vaan yritetään rakentaa Euroopasta rajat. Näin tähän asiaan pitäisi tarttua. Mikä maa ei ole vastuussa omista maanteista rajoistaan, eikä ole vastuussa siitä, että on ensimmäinen portti tavallaan lähi Eurooppaan. Ja ikävä kyllä on tämä Syyrian sota tosiaankin. Tai Italiakaan ei ole vastuussa siitä, että se on niemimaa, jonka kautta Afrikan rannikko on varsin lähellä ja niin edelleen. Ja ehkä huomenna tämä koskee vaikka Puolaa. Pitää olla toisenlainen lähestymistapa näihin kysymyksiin, kun puhutaan Euroopan rajoista Tällä hetkellä tämä järjestelytapa ei ole mitenkään Euroopan on kuultu Frontexin puheenjohtajan suusta, että tässä on kyseessä väline, joka yrittää koordinoida olemassa olevaa, eikä se juuri muuhun pysty. Ja itse asiassa ongelmahan on, että puheiden ja todellisten resursseja ja keinojen välillä, joita annetaan toimintaa varten näissä ilmoitu, ilmoitetussa tehtävissä, niin niiden välillä on kyllä iso kuilu ja tavalla tai toisella meidän pitäisi pystyä tämä ratkaisemaan. Tämä. Kiitoksia Rova Toma, kiitän vieraitamme, herra Presaa, herra Vir- Viransola ja Rova Calvinio, joka jo poistumaan, ja herra Öl. Siis me tässä nyt pikkasen protestoimme. Tämä on eufemismi. Me haluaisimme, että Rova Georgieva reaaliajassa kertoisi meille asioista, eikä näin huomattavia viivästymisiä ilmoituksessa olisi koskien näin tärkeitä kysymyksiä. Tämä olisi hyvä käytäntötapa, toimintatapa komission ja budjettivaliokunnan välillä. No, tämä on budjettikauden loppua. Tämä monivuotinen kehys ei enää pidä ja tässä ollaan lähes naurettavuuden partaalla. Toivon, että pystymme olemaan tarpeeksi kunnianhimoisia ja rohkeita. Nyt töitä on hiukan jarrutettu. Herra Montti piti kesäkuussa viime vuonna tärkeän konferenssin, jossa käsiteltiin parlamentin kanssa parlamenttien suhteista ja omista varoista keskusteltiin, mutta koska britti kansanäänestö ei ole vielä pidetty, niin kysymys kuuluu, voimmeko me yleensä vielä tehdä työtä, niin kauan kuin tätä kansanäänestystä ei ole pidetty. Jos voitaisiin brittiaikataulua nopeuttaa, niin se olisi varmasti hyödyllistä päätöksenteon kannalta. Kiitoksia, hyvät herrat. Ja rohkeutta ja onnea työssänne. Olemme hyvin tietoisia, että teillä on vaikea tehtävä. Ja että teette parhaanne. Mutta meillä on oikeus kuitenkin protestoida. Ja näin teemmekin. Nyt sitten Rova Trypelin mietintöön. Hän on laatinut lausunnon komission asiantuntijaryhmien koostumuksesta ja rekisterin valvonnasta. Kiitoksia hyvät kollegat. Nyt puhumme äh, meidän valiokuntamme lausunnosta talousarvojen valvontavaliokunnalle. Ja tässä on jälleen kysymys asiantuntijaryhmistä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komissiolla on yli 800 asiantuntijaryhmää, jotka neuvovat heitä lainsäädäntötyössä. Tämä ei ole mikään ensimmäinen kerta, että me puhumme asiantuntijaryhmistä ja heidän kokoonpano, niiden kokoonpanosta, koska me olemme kritisoineet selvästi sitä, että nämä asiantuntijaryhmät eivät ole riittävän avointa ja että niiden kokoonpano ei ole riittävän tasapainoista. Ja siksi Budjettivaliokunta päätti jo vuonna 2011 ja toisen kerran vuonna 2014 äh, mennä varaukseen eh, jotta selvästi osoittaisimme komissiolle, mitä haluamme nähdä. Ja nyt olemme saaneet äh, tutkimuksen, jonka siis budjettivaliokunta on tilannut, joka osoittaa, että on selvä äh, avoimuuden ja tasapainoisen Äh, edustuksellisuuden äh, puute ja se, mitä me nyt haluamme, äh, eli uudistus, niin sitä ei ole vielä saavutettu. Ja sitten Euroopan ähm, oikeusasiamies tai oikeusasianainen on aivan selvästi vaatinut, että asiantuntijaryhmien pitäisi olla avoimempia. Nyt jälleen kerran komissio ilmoitti, että se aikoo uudistaa asiantuntijaryhmiä, mutta meidän täytyy nyt selvästi esittää ne ehdot, mitä haluamme nähdä. Ja siksi on aivan selvää, että haluamme nähdä, että eh, ne muutetaan asiantuntijaryhmien horisontaalisia sääntöjä, koska tässä meidän tutkimuksestamme kävi ilmi, että siellä on yhä enemmän yrityksistä tulevia jäseniä, yhä vähemmän eh, talouden ulkopuolelta tulevia jäseniä ja haluaisimme enemmän tasapainoa siinä. Sitten äh, vetoamme komissioon, että se olisi proaktiivisempi, kun äh, on kyse aliedustetuista ryhmistä ja äh, pitää antaa näille ryhmille mahdollisuus olla paremmassa asemassa, mitä tulee asiantuntemuuteen, tai pitää ottaa yhteyttä erityisiin henkilöihin, jotka tietävät selvästi, mistä tässä asiassa on kyse. Ja siksi näiden ryhmien kanssa yhteistyössä haluamme löytää jonkinlaisen korvausjärjestelmän tätä varten. Ja sitten tulemme hyvin tarkkaan seuraamaan, mitä komissio tekee ja jos se, e, tyydyttääkö se meidän ehtojamme. Ja sitten meidän pitäisi ilmoittaa, että jos emme ole tyytyväisiä, e, niin sitten koko budjetin 2017 valmistelussa olisimme valmiita asettamaan tämän taas varaukseen, jotta voisimme selvästi osoittaa, mitä haluamme uudistuksella saavuttaa. Tässä on nyt tämän lausunnon ydin. Lausunto siis menee talousarvion valvontavaliokunnalle. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Gressle. Kiitos paljon. Haluaisin vain sanoa, että budjetin valvontavaliokunnalla on tällä hetkellä vielä pieni ongelma tämän valiokuntalaitteisen mietinnön kanssa, kun komissio on kertonut meille tällä välin, että pian uusia suuntaviivoja esitetään näiden asiantuntijaryhmien kokoonpanosta. Esittelijä siksi haluaa vielä komission kanssa puhua, katsoa, odotetaanko vai teemmekö jotain tämän jälkeen vasta. Lisäksi on tämä tärkeä oikeusasia naisen kertomus, jossa on tärkeä asia jo. Eli mm, budjettivaliokunta voi varmasti luottaa siihen, että tämä seikka otetaan huomioon. Esitän ehkä muutamia tarkistuksia vielä, kun minusta tuntuu, että on vielä sellaisia aiheita, joita pitäisi tässä olla työstämässä. Onko komissiolla tässä jotain sanottavaa? Toivon niin olisi kyllä tärkeää, että avoimuuskysymyksessä ennen kaikkea nyt edetään, koska tämä asiantuntijaryhmien suuri määrä, missään hän ei ole nyt mitään listaa, ei tiedetä mitä asiantuntijaryhmiä on olemassa, olisi kyllä tärkeää, että saadaan selkeä lista siitä, mitä meillä on nyt olemassa, niin kuin oikeusasianainen on myös esittänyt. Ja toivoisin, että komissio ehkä voisi myös odottaa parlamentilta selkeitä suuntaviivoja, koska muutenhan meillä on luvassa jälleen vuosikausien kiista. Tämä on oikein hyvä asiallinen lausunto, mutta pyydän vain, että otetaan huomioon se, että kaikki asiat on tässä katettava. Kiitos. Est-ce que la Commission veut apporter son appréciation? Komissio haluaa puheenvuoron tässä yhteydessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustajat Ryyppel, edustaja Gressle, arvoisat edustajat. Minä olen täällä tietenkin äh, käytettävissänne kertomassa valmistelun teknisestä tasosta. Äh, komissio todellakin äh, valmistelee uusia uudistettuja horisontaalisia sääntöjä komission asiantuntijaryhmistä. Tämä on jo edistyneessä vaiheessa mutta hyväksymispäivämäärä on poliittinen päätös. Minä en voi teille äh, antaa siitä enempää tietoa, mutta komissio tekniseltä kannalta varmaan voi hyväksyä nämä säännöt varsin pian. Lyhyesti puheenjohtaja halusin vastata edustajat Ryplen sisällöllisiin kysymyksiin. Tämä keskustelu tulee oikeaan aikaan. Varmaan muistatte, että komissio vastasi äh, ensimmäinen varapuheenjohtaja vastasi viime vuoden toukokuussa äh, useisiin kysymyksiin, joita oikeusasiamies esitti oma aloite kertomuksessaan. Ja siinä herra Timmermans teki ihan selveitä sitoumuksia, joita eh, komissio nyt panee täytäntöön, kun se uudistaa näitä horisontaalisia sääntöjä. Ihan lyhyesti, jos voisin eh, lyhyesti kertoa siitä, mitä komissio on suunnitellut tekevänsä, ja monet niistä asioista todellakin keskittyvät avoimuuteen ja avoimuuden lisäämiseen ja parantamiseen. Muutama konkreettinen esimerkki. Kaikki lähtee siitä, että eh, tavasta, millä asiantuntijaryhmät tulevaisuudessa valitaan, kootaan, luodaan. Tähän mennessä meillä on järjestelmä, jossa meillä on ollut tällainen avoin, on voinut ollut tällainen kilpailu, jonka kautta asiantuntijoita etsitään, mutta tulevaisuudessa näistä kilpailusta tulee pakollisia. Eli asiantuntijat, eh, niiden täytyy tulla tietenkin julkisilta viranomaisilta, jäsenvaltioista, mutta nämä äm, kilpailutukset pitää tehdä julkisesti uuden eh, asiantuntijaryhmän rekisterin kautta, eli nämä eh, eivät ole jonkun pääosaston nettisivulla, vaan ne tehdään tämän uuden asiantuntijaryhmän rekisterin kautta. Tätä kautta tulee toinen parannus, nimittäin se, että tasapainoonkin puututaan tämän avoimen hakumenettelyn kautta. Pääosastot hakumenettelyissä aivan selvästi määrittelevät, minkä tyyppisiä jäseniä he etsivät, joten aivan alusta asti on aivan selvää niille, jotka ovat kiinnostuneita näistä ryhmistä, miten nuo ryhmät mm, on patu kokoon tulevaisuudessa. Ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan voivat paljon helpommin esittää hakemuksen päästä tällaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi, joten tasapaino ähm, löydetään muualla kuin suljettujen ovien takana. Sitten vielä eräs asia, joka liittyy avoimuuteen, nimittäin se, että tulevaisuudessa meillä on pakollinen linkki niiden eh, asiantuntijaryhmien jäsenten välillä, jotka edustavat yleisiä etuja ja erilaisia sektoreita. Heidän täytyy rekisteröityä tähän eh, avoimuusrekisteriin, siis lobareiden rekisteriin, jotta he voisivat osallistua eh, työhön komission asiantuntijaryhmissä. Eli tulevaisuudessa, kun katsoo sitten näitä asiantuntijaryhmärekistereitä, niin sitten nämä henkilöt on linkitetty avoimuusrekisteriin. Meillä on sitten myös selvästi vahvistetut säännöt eturistiriitojen hallinnoimiseksi tulevaisuudessa. Ne jäsenet, jotka haluavat työskennellä asiantuntijaryhmässä riippumattomina asiantuntijoina, niin heidän täytyy käydä läpi tällainen eturistiriita-arviointi. Sitä varten me annamme pääosastoille tällaisen aivan pakollisen standardikaavakkeen, hyvin yksityiskohtaisessa on hyvin paljon kysymyksiä, joita hakijoiden täytyy sitten täyttää ja sitten pääosasto tekevät tällaisen eturistiriita-arvion ja vasta sen päätteeksi sitten päätetään, että voivatko nuo asiantuntijat päästä ryhmän jäseneksi. Nämä eturistiriita Listukset myöskin julkaistaan asiantuntijaryhmän rekisterissä ja tällä tavoin lisätään avoimuutta ja vastuullisuutta. Mainitsitte tämän tutkimuksen. Minäkin haluaisin lyhyesti puhua siitä. Tämä tutkimus, kun se julkaistiin, se oli jo ohitettu näiden, ja tämä tutkimus oli kriittinen useista asioiden suhteen, vaikka komissio olikin jo julkisesti ilmoittanut puuttuvansa useisiin asioihin, jotka joita komissio pitää heikkouksina tässä järjestelmässä. Tämä on ihan ok, koska tähän mennessä nämä olivat vain julkilausumia ja nyt komissio niitä vasta panee täyttämään, mutta tämä tutkimus ei ole paikansa pitämään useista tärkeissä asioissa. Voin tehdä useampiakin esimerkkejä, mutta nostan tämän nyt vain lyhyesti tässä esiin. Ja jos tämä tutkimus tulee siihen Eh, johtopäätöksen, että on epätasapaino. No se antaa vain anekdoottimaista eh, todistusaineistoa tästä, mutta ihan yleisestikin ottaen eh, eräs kommentti tasapainosta. Komissiolla on vähän mm, vivahteikkaampi suhtautuminen tasapainoon. Me komissiossa emme kannata sitä, että meillä olisi tällainen numeerinen 5 50 prosenttia, 50 prosenttia tasapaino esimerkiksi taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten etujen välillä. Me todellakin kannatamme tasapainon periaatetta, mutta jonkun verran joustavuutta täytyy olla, joka ottaa huomioon tämän erityistehtävän ja mandaatin, joka asiantuntijaryhmällä on. Voi olla ryhmä, jossa tarvitaan tiettyjä profiileja ja sitten saadaan aikaan kokoonpano, joka ei ole välttämättä 50-50. Ja mielestäni tämä ei ole mikään systeeminen ongelma. Aina kun me tämän me kiinnitettiin epätasapainoon ja me olemme katsoneet näitä tapauksia, niin joko me ratkaisimme asiat yksittäisesti tai sitten tiedot eivät olleet paikkaansa pitäviä. Komissio Uudistukset tulevat lisäämään avoimuutta ja vastuullisuutta ja legitiimiyttä huomattavasti. Ja jos olette kiinnostuneita seuraamaan tätä keskustelua tai haluatte vähän yksityiskohtaisempia tietoja, niin olemme käytettävissänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Avoimuus Näköjään on hyvä sääntelijä. Se voi säästää, joitakin, säästää meidät joiltakin eturistiriidolta ja jäävyyksiltä. Rovat Rypän lopuksi. Looking for the... Niin, kiitos. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksia. Vastaisin vain komissiolle. Kyllä, hyvin tarkkaan arvioimme teidän ehdotuksenne, sitä riittääkö vaiko ei ja tuosta tasapainosta ja siitä, mitä tarkoittaa yhteiskunnalle olla edustettuna asiantuntijaryhmässä. Minulla on eriävä kanta teidän kantaanne nähden, mutta valiokunnallemme on selvää se, että haluamme olla oikeudenmukaisia, mutta haluamme suhtautua kuitenkin kriittisesti tarvittaessa ehdotuksiin. Ja jos ehdotukset eivät riitä, on aivan selvää, mitä teemme, ja meillä on mahdollisuus silloin asettaa varat varaukseen. Eli katsotaan, ja toivottavasti saatte hyviä uudistuksia aikaiseksi. Merci, Madame Kiitoksia, Rova Truppel. Joten tarkistukset, joita, jos halutaan ne tehdä, niin viimeistään 8. maaliskuuta kello 12 mennessä niitä käsitellään valiokunnassa 16. tai 17. maaliskuuta. Esittelyä käsitellään 23. maaliskuuta, sitten lopullinen hyväksyminen 23. maaliskuuta siis budjettivalvontavaliokunnassa sitten 7. huhtikuuta mietintö hyväksytään budjettiasianvaliokunnassa ja sitten tietysti asia menee budjettivalvontavaliokuntaan. Sitten alkaa äänestys. Je voudrais vous inviter d'abord à mettre votre carte électronique dans la... Pitäisin teitä laittamaan äänestyskorttinne laitteessa on tavan tarkistaa, että kaikki toimii. Donc il devrait y avoir 34 votants. 34 äänestäjää pitäisi löytyä. Äänestäkää pyydän. Vérifier le bon fonctionnement. 25, 26, 27, 29, 30. Il nous manque encore un votant. C'est bon. Bien. Hyvä, kaikki toimii. Ensimmäinen äänestys koskee Tsetsovskin mietintöä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Enona Myr Glass yrityksestä Belgiassa. Ensinnäkin kompromissi A puolesta vastaan abstention tyhjää hyväksytty sitten kaksi tarkistuspuolesta vastaan tyhjää läpi tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus viisi puolesta vastaan tyhjää läpi. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän kuuluu jo kompromissiin A, joka meni läpi. Tarkoitus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko mietintö äänestyksen aika alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. 29 ääntä puolesta, 6 vastaan. Onnittelemme esittelijää. Alors, nous allons maintenant. Sitten otamme kantaa vuoden 2017 talousarvion suuntaviivoista pääluokka kolme. Ja tähän liittyy tiettyjä kompromisseja. Ensimmäinen tarkistus yksi puolesta vastaan. Niin tosiaan hyvä tarkistus. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 26 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää seitsemän läpi. Kompromis numero 8. Kompromissi kahdeksan puolesta. Niin anteeksi, pyydän anteeksi, pyydän puheenjohtaja. Kolmessa yhteydessä tämä ensinnä Tarkistus 44, 5 ja 6. 43, 4 ja 5 ja 6. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa läpi. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Nimenhoitoäänestys alkaa. Toinen osa kompromissia 10. Äänestys päättyy. hyväksytty 18-17 tuloksella. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä, joka alkaa. Scrutin est clos. Päättyy. tuloksella läpi. Kompromissi kahdeksan kahdessa osassa. Anteeksi, sanon puheenjohtaja. Je demande pardon. Amendement numéro 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, toinen osa hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 14. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan tuloksen. Ei ollut selvä tilanne. Siis tarkistus 112. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty 17-16 tuloksella. Kaksi tyhjää. Kompromissi 16. Vast, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 kompromissi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta. Puheenjohtaja korjaa kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. 118. Äänestys päättyy. Hylätty 18.17. Tarkistus 126 ja 9, sama tavoite puolesta. Vastaan me tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18.15, yksi tyhjä, kompromissi 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kompromissi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 tarkastuspuolesta vastaan tarkistamme nimenomaan äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.16 tuloksella 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 25 puolesta kompromissi 25 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan kuusi tuloksella. Yksi tyhjä ääni. 26 kompromissi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromis 29. Kompromissi 29. Tähän liittyy suuren tarkistus. Ilman veronkorotuksia ei lisätä kokonaisverotaakkaa kansalaisten kohdalla. Kukaan ei vastusta tätä suullista tarkistusta puolestaan, että vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty 25, 6 tuloksessa 4 tyhjää ääntä vielä. Onnittelemme esittelijää, yleisesittelijää. Monsieur Stekovski, Monsieur Zevkovski remplace Monsieur... Herra Zevkovski korvaa tässä herra Fernandesia. Mitä tulee siirtoon numero 1 2016. Zevkovski. Et vous, vous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 Předsedající, děkuji za udělení slova. Puheenjohtaja, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Me puhumme tästä ensimmäisestä määrärahasiirrosta tälle vuodelle. Neljän nolla nolla nolla kahdesta neljän nolla neljään globalisaatiorahastoon Tämä siis varauksesta globalisaation rahastoon 1 95 544 euroa ja tämän summan tulisi mennä tukemaan belgialaisen lasitehtaan entisiä työntekijöitä, koska globalisaation takia tämä vaikutti kovasti lasialaan. Aucun transfert de conséquence, euh, puisque nous avons äsken hyväksymme teidän mietintönne globalisaation rahastosta. Joten nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Voulez-vous remettre votre carte dans la... <laughs> Bon, scrutin est clos. Äänestys ah, päättyy. Le rapport est adopté par 18 voix contre 4. 18.4 tuloksella hyväksytty. Muita siirtopyyntöjä ei ole. Muistutan siitä, että seuraava kokous pidetään 23. helmikuuta kello 15 täällä Brysselissä. 16. maaliskuuta ja 12. maaliskuuta 9.2030 2030 saakka Brysselissä. Muita kysymyksiä ei ole. Kokous päättyy.